rozpoczynania obrad powinna być prowadzona dopiero w nowej kadencji. Uskon, että tämän valiokuntien kohdan muuttaminen olisi pitänyt toteuttaa vasta uudella vaalikaudella, koska vanhat tottumukset eivät helposti muutu. Ja me olemme me kaikki edelleenkin toimimme tämän vanhan aikataulun mukaisesti. Minä olen kuitenkin varma siitä, että edustajat pikkuhiljaa tulevat tänne kokoukseen, mutta kovin pitkään emme voi odottaa. Tulkit ovat pyytäneet, että he voisivat lukea meille tiedotteen, joten he saavat siihen nyt tilaisuuden. Ikävä kyllä tulkit joutuvat ilmoittamaan, että käynnissä on työehtokiista tulkkien ja Euroopan parlamentin hallinnon välillä. Tästä syystä tämä kokous päättyy aikataulun mukaisesti täsmällisesti kello 18.30. Kiitos. bardzo dziękujemy. To tym bardziej się musimy spieszyć. Niin, <clears throat> meidän pitää hiukan kiirehtiä. Ja siirrymmekin nyt välittömästi ensimmäisen kohtaan esityksellä tänään iltapäivällä mitään keskusteluun terveydestä ja elintarviketurvallisuudesta vastaavan komission jäsenen Vitenis Andriu Kaitiksen kanssa – Olemme iloisia siitä, että olette täällä. Te olette hiukan lyöneet meitä laimi viime aikoina. Te ette ole pitkään aikaan käynyt täällä meidän luonamme, tai sitten minun muistini pettää. Joka tapauksessa olemme iloisia siitä, että te tänään olette täällä. Mitä sitten tulee keskusteluumme, niin luonnollisesti on lukuisia asioita, joista keskustella. Keskustelun aiheista ole pulaa. Eläinten terveys, kasvien terveys, eläinten suojelu, elintarvikkeiden toimitusvarmuus, delegoidut säädökset, jotka liittyvät kasvitauteihin, kasvituholaisiin. Olen puhunutkin siis jo eläinten suojelusta myöskin eläinten suojelu kuljetusten yhteydessä. Siitä on valmisteilla mietintö, aloitemietintö. Herra Doman on esittelijä, joka vastaa tästä ECR-ryhmästä. Ja yhdessä liikennevaliokunnan kanssa, kuten ympäristövaliokunnan kanssa, jos oikein muistan, on pyritty erityisen tutkintavaliokunnan luomiseen me kuitenkin olemme sitä mieltä, että asia kuuluu maatalousvaliokunnan vastuualueeseen ja että me täällä voimme ripeämmin saada vaativat työt tehdyksi. Totta kai me olemme kaikki mahdollisimman korkean eläintensuojelun tason puolesta, etenkin eläinkuljetuksissa. Ja olisi tietysti toivottavaa, jos eläimiä ei kuljetettaisi elävinä, vaan vasta teurastetut eläimet. El, tilanne poikkeaa suuresti eri maissa, mutta on varmaa, että enemmänkin voidaan tehdä eläintensuojelun hyväksi tällä alueella. Tärkeä asia on myös elintarviketurvallisuus ja suhteet kolmansiin maihin, niillä on myöskin merkitystä. Herra komission sen tehän tiedätte, että maatalousvaliokunnan valtuuskunta vieraili Brasiliassa ja myöskin eh, kansanterveyden pääosasto on tukenut meitä hyvin voimakkaasti. Olimme kiitollisia tästä tuesta. Nimittäin pääosaston työntekijät osallistuvat säännöllisesti meidän valiokuntamme kokouksiin ja kiitämme siitä. Herra komission jäsen, te saattekin nyt välittömästi puheenvuoron ja sen jälkeen koordinaattorit saavat esittää kysymyksiä ja sen jälkeen poliittisten ryhmien ja sitten muut jäsenet. Eli nyt herra komission jäsen, teillä on puheenvuoro. Thank you, thank you very much indeed, Kiitoksia paljon puheenjohtaja Arvon jäsenet. Vuotuiset vuoropuhelut valiokuntana kanssa ovat erittäin tärkeitä. Niistä on hyvin paljon hyötyä. Ne mahdollistavat sen, että pystymme tarkastelemaan aikaansaatua edistystä ja voimme käsitellä yhdessä erittäin tärkeitä asioita, jotka ovat tulleet esiin viimeisten 12 kuukauden aikana. Lisäksi keskustelut osoittavat, kuinka me teemme yhteistyötä päästäksemme yhteiseen tavoitteeseen, kun pyrimme mahdollisimman korkeaan ihmisten, eläinten ja kasvien terveyden tasoon, elintarviketurvallisuuteen ja eläinten hyvinvointiin. Joten kiitos siitä, että kutsuitte minut kutsumaan, puhumaan kokoukseen. Olen käsitellyt joitakin tärkeitä valiokunta huolestuttavia asioita, asioita, jotka ovat tärkeitä myöskin kansalaisen ja komission kannalta. Mutta ensin, kun otetaan huomioon että itse olette viime aikoina käsitellyt erästä seikkaa. Voisin nyt mainita aluksi asetukseen liittyy vapaaehtoisiin alkuperämerkintöihin, silloin kun on kyse elintarvikkeiden merkinnöistä. Uuden lainsäädännön tarkoitusperä on yksinkertainen. Sillä otan varmistaa, että alkuperämerkintä pääsellisen ainesosan osalta ei millään tavalla johda kuluttaja harhaan. On otettu käyttöön selkeät kriteerit, jotta voidaan luoda tasavertaiset kilpailuolosuhteet itse teollisuuden alalle ja samalla parannetaan kuluttajien tietoa asioista. Kuten te tiedätte, jotkut jäsenvaltiot ovat ilmoittaneet kansallisista toimista, jotka liittyvät pakollisiin alkuperämerkintöihin tiettyjen ainesosien suhteen. Jotkut näistä jäsenvaltioista tulevat toimittamaan komissiolle kertomuksen siitä, miten tämä järjestelmä on toiminut ja mitä vaikutus sillä on ollut sisämarkkinoille. Komissio sitten arvioi todellisia vaikutuksia, joita kansallisista merkinnöistä on elintarvikeketjun kannalta. Euroopan unionin Euroopan unionilla on erittäin tiukat ja tehokkaat ja elintarviketurvallisuuteen ja eläinten kasvien hyvinvointiin ja terveyteen liittyvät säännökset. Järjestelmämme on usein joutunut koetukselle, kun on esiintynyt eläinsairauksia ja kasvituholaisia. Monet me testaat maanviljelijöitä, joten tietystikin te haluatte, että voidaan tehokkaasti vastata tällaisiin ongelmiin. Vastineemme täytyy olla koordinointi nopea, ja strategisesti mielekäs. Kun on kyse sylellä epidemiasta, tiukkoja EU toimia on otettu jo käyttöön, niin, ja niitä on jatkuvasti antasaistettu tarpeen mukaan unen alueella. Meidän täytyy nopeasti saada käyttöön hallinnollisia toimia kautta eu mikäli ongelmia ilmenee. Samoin se, että Afrikan sikarutto edelleenkään ei ole poistunut kuvioista. Se on vakava uhka koko sienlihasektorille, koko EU, se ei pelkästään niille toimijoille, joita tämä sikarut on koskettanut. Komissio hyväksyi tiukat eläinten kuljetuksiin siirtoihin liittyvät rajoitukset, kun on kyse elävistä sijoista ja sianlihatuotteista. Samalla käydään jatkuvasti keskustelua kansainvälisellä tasolla, että voidaan kauppakumppanit vakuuttuneeksi tilanteen tilanteesta, siitä, että se on valvonnassa. Lisäksi on otettu eri osapuolten kanssa eri toimia käyttöön valvonnan parantamiseksi. Joskus tällaiset toimenpiteet ovat olleet kaikki muuta kuin tervetulleeksi toivotettu juttuja. Lisätietoisuutta täytyy lisätä. Esimerkiksi metsästäjien kesken on kuin Afrikan sikakuumeesta, sikarutosta. Hiljattaisia esimerkkejä esitettiin Sofiassa maaliskuussa pidetyssä kokouksessa, jonka järjesti komissio ja Bulgaria puheenjohtajamaan ominaisuudessa. Tuholaiset eläinsairaudet eivät kunnioita rajoja. Varaiset sairaudet vaativat voimakkaita toimenpiteitä. Meidän velvollisuutemme sekä komission että teidän tämä valikon jäsenenä on tiedottaa näistä toimenpiteistä, joihin on ryhdytty yhteisen hyvän varmistamiseksi. Muutoin saattaa tulla ikäviä seuraamuksia koko maataloussektorin kannalta, eläinten terveyden ja taloutemme kannalta. Afrikan sikaruton kaltaisten tautien valvonta on suuri haaste, mutta niin ovat, tämä kyllä mahdollista sen, että voidaan saada parannuksia. Tämä pätee myöskin elintarvikepetoksiin. Meillä täytyy olla tiukat järjestelmät ja nyt eri kriisien yhteydessä on otettu opaksi, opiksi sen osalta, että valvontajärjestelmien täytyy olla nyt vahvempia ja tiukempia, joten mitä muutoksia on tekeillä jatkossa, ja edelleenkin pistämme täyteen toimintasuunnitelman, joka kehitettiin ministeritason konferenssissa. Komissio, komission eri yksiköt ja jäsenvaltiota Pidettyillä kolme verkostoa hallinnollista apua annetaan ja yhteistyötä tehdään. Lisäksi no, on otettu yksi ainoa IT-väline ja myöskin varhaisvaroitusjärjestelmä tilanteen hallitsemiseksi. Ja tämän vuoden loppuun mennessä otetaan käyttöön tämä yhteinen IT-väline, joka hyväksyttiin ministeriön konferenssissa lainsäädäntöä. Tarkastellaan ja tarvetta uudistaa sitä sen mukaan, kun muutoksia syntyy. Ja tämä liittyy uuteen virallista valvontaa koskevaan asetukseen. Tästä on keskusteltu jäsenvaltioiden kanssa huhtikuusta lähtien. Järjestelmässä on aina parantamisen vara, Me pyrimme edelleenkin parantamaan sitä, mutta olen vakuuttunut siitä, että uudistuksilla on merkittävä vaikutus. Ennen kuin siirryt eteenpäin, haluaisin viitata siihen, kuinka tärkeä rooli tässä on jäsenvaltioilla, kun pidetään yllä elintarviketurvallisuusjärjestelmää. Ja juuri tämä varhaisvaroitusjärjestelmä on käytössä, kun on kyse elintarvikkeista ja rehoista, ja sekä hallinnollinen apu ja yhteistyö jäsenvaltioiden kesken ovat asioita, jotka ovat lähinnä jäsenvaltioiden vastuulla. Toisaalta Komissio varmistaa sen, että tieto leviää nopeasti ja tehokkaasti jäsenvaltioiden kesken. Jäsenvaltiolla on myöskin tärkeä rooli silloin, kun on kyse esimerkiksi eri jäämien valvonnasta ja siitä, kuinka nopeasti ja tehokkaasti pystymme reagoimaan riskeihin. Joten kuten te voitte nähdä, parannuksen on saatu aikaan, ne ovat olleet menestyksekkäitä, mutta menestys riippuu kaikkien osapuolten yhteisistä ponnisteluista. Arvojen sen, että Euroopan unionin elintarviketurvastandardit pätevät myöskin kansainvälisiin kumppaneihin, jotka haluavat tuoda ruokaa Euroopan unioniin. Haluaisin käyttää tilaisuutta hyväkseni ja vakuuttaa teille, että komissio ryhtyy kaikkiin tarvittaviin toimiin, jotta voidaan suojella EUn kansalaisten terveyttä. Ja tämä pätee aivan erityisesti, kun se on Brasiliasta tulevasta lihasta että lihapetossa tapaukset Brasiliassa Heti kun ne tulivat ilmi, komissio ryhtyi välittömästi toimin varmistaakseen Brasiliasta tuotujen tuotteiden turvallisuus EU-ssa. Valvontaa rajoilla, EU-rajoilla vahvistettiin. Santepääosaston tehtävänä on ollut tehdä julkuisia tarkastuksia Brasiliassa myöskin, kun on kyse eläinlääketuotteiden jäämistä Brasiliasta peräisin olevissa eläinperäisissä tuotteissa 8. toukokuuta 20 brasilialaista yritystä, mukaan luettuna ne, jotka olivat syyllistyneet petoksiin, saivat tuontikielon, eivät saa tuoda tavaroitaan enää EU-hun. Minä henkilökohtaisesti jatkuvasti painotan keskustelussa Brasilian maatalousministerin kanssa, että heillä on velvollisuus varmistaa elintarviketuotteiden turvallisuustuotteet tulevat EU-hun. Komissio on valmis ryhtymään lisätoimiin, jos ja kun se on tarpeellista. Ja mitä puolestaan tulee ajantasaistettu EU-Meksiko kokonaisvaltaisen sopimuksen. Meksikon sopimuksessa on tyhjentävä luku, joka liittyy eläinten ja kasvin suojelutoimiin. Komissio huolellisesti arvioi Meksikon järjestelmän toimivuutta ja sitä, että pelkästään sellainen naudanliha, joka on asianmukaista, voi päästä Euroopan unionin alueelle. Tämä tarkoittaa sitä, että tuotantoeläimiä ei ole koskaan tuotantoeläimille koskaan ei ole annettu hormoneja kasvun edistämiseksi. Tämä että varmistus tehdään aina ennen kuin tuonti sallitaan. Komissio tekee kaikkeensa siinä varmistaakseen paremman markkinoille pääsyn myöskin Kiinalle, sen kun on kyse EUn elintarvikesaannista. Tiukat periaatteet, jotka liittyvät alueellistamiseen, ovat asialistani päällimmäisenä. Tein yhteistyötä komissaarien Houkan ja Malmströmin kanssa varmistaakseni, että Kiina noudattaa kansainvälisiä standardeja samalla kuin kaikki muutkin eläinterveydestä vastaavan maailmanlaajuisen järjestön jäsenet. Tapasin Kiinan maatalousministerin maaliskuussa ja keskustelin kanssaan juuri tästä samaisesta aiheesta. Komissaarin Hogan hiljattain teki myöskin matkan Kiinaan pyytääkseen markkinoille pääsyä EU-naudanlihalle ja myöskin varapuolelle puheenjohtaja Katainen aikoo mennä korkean tason talous- ja kauppavuoropuheluun Kiinan kanssa ensi viikolla. Meidän tuotteidemme ja EUn aluetuolien tuotteiden turvallisuudelta varmistaa Silloin kun itse astuin virkaani, oli 12 eri toimenpidettä, jotka olivat vielä loppuun saattamatta, kun on kyse eläinten hyvinvointia sitä strategiasta. Olen ylpeänyt. nyt sanoa, että jokainen niistä on saatu päätökseen. Kolme näistä toimista on erittäin tärkeää, on pistää jo lainsäädäntöä täytäntöön. Ensinnäkin sikojen hyvinvointia koskevia säännöksiä tai suosituksia uudistettiin 2016, suuntahyvät kuljetuksista julkaistiin 2017 ja tutkimus parhaista käytänteistä silloin kun se eläinten suojelusta silloin kun ne ovat äh, mennessä teuraalle äh, saatiin päätöksen 2017. Lisäksi komiksoi hyväksyi kuusi eri raporttia tai kertomusta. Yksi näistä liittyi siihen vaikutuksiin, että EUlla on kansainvälisen eläinten terveyteen ja toimenpiteisiin tällä alalla. Tämä osoittaa, että EU on edelleenkin etunenässä puolustamassa eläinten hyvinvointia maailmanlaajuisesti. Raporteissa myöskin painetaan sitä lisää arvoa, joka on tuotteilla, jotka, joiden valmistamisessa on noudatettu korkeimpia mahdollisia eläinten terveys standardeja. Viisi muuta kertomusta keskittyivät erilaisiin teknisiin seikkoihin, kuten karjan teurastukseen. Kannattaa mainita, että että loin myöskin EUn eläinten hyvinvointia käsittelevän foorumin 2017. Maaliskuussa komissio ilmoitti ensimmäisestä EUn referenssiviitekeskuksesta, joka käsittelee eläinten terveyteen liittyviä asioita. Nyt haluaisin siirtyä toiseen aiheeseen komission hiljattain hyväksymään toimintasuunnitelma liittyy antimikrobilääkeresistenssiin. Monia konkreettisia toimia on mukana tässä suunnitelmassa – ja joihinkin on jo ryhdytty. Komission verkkosivulla on näitä toimenpiteitä julkaistu ja tuota verkkosivua uuden ajantasasta jatkuvasti. Nyt ollut tämä Euroopan parlamentin oma mietintö, joka liittyy toimintasuunnitelman. Antimikrobiresistenssi vastainen taistelu on kaikkien yhteinen tehtävä ja parlamentissa on tässä erittäin tärkeä. Olen iloinen siitä, että neuvottelut uudesta EU-asetuksesta liittyvät eläinlääkkeisiin ja lääkerehuun on onnekkaasti saatu päätökseen tässä kuussa siis tällä viikolla. Kumpikin asetus on erittäin tärkeä, kun varmistetaan eläinten ja suuren yleisön terveys silloin, kun on kyse antimikrobi- tai siis mikrobilääkeresistenssistä. Kiitän esittelijää aivan erämaista työstä. Siis nyt puhun lääkerehusta. EUn järjestelmä perustuu kaiken kattavaan lakiin, mutta tietysti miksi yksikään järjestelmä ei ole moitteeton, aina on parantamisen varaa. Emme nyt lepää laakereillamme. Itse asiassa me pyrimme aina parantamaan prosessejamme ja ottamaan huomioon se, mitä voidaan ottaa opiksi. Huhtikuussa komissio hyväksyy ehdotuksen, joka koskee avoimuutta ja kestävyyttä EUn arviointi toimissa. Se on kyse elintarvikeketjusta. Ja tämä on kaiken tavoitteena. Ehdotus ei ole mikään pyrkimys täysin pistää uusiksi eu arviointijärjestelmää, vaan pikemminkin se on tarkkaan kohdennettu revisio, uudistus, pyrkimys uudistaa yleistä elintarvikelainsäädäntöä, jotakin alakohtaisia lainsäädäntöaloitteita. Tällä parantaa avoimuutta ja kestävyyttä menettelyissä Agrifish-neuvostossa, eli maatalous- ja kalastusneuvostossa. Asia käsiteltiin myöskin Envin valiokunnassa Euroopan parlamentissa huhtikuussa. Haluaisin painottaa sitä, että suuri kuuleminen kesti kahdeksan viikon ajan ja komissio lähetti kyselykaavakkeen tätä varten, joka perustui neljälle pilarille. Ensinnäkin lisää avoimuus varmistaa sen, että tiedeyhteisö ja kansalaiset saavat nähdä. Eri arvioita on tehty elintarviketurvallisuuden osalta EFSassa, elintarviketurvallisuusvirastossa varhaisessa vaiheessa. Toiseksi tämä lisää laatua ja luotettavuutta silloin, kun on kyse tietystä tutkimuksista ja riskiarvioinnista. Kolmanneksi tarkoituksena on parantaa jäsenvaltioiden mukanaoloa EFSAn hallintorakenteissa ja tiede lautakunnissa tai paneeleissa ilman, että estetään tai millä tavalla puututaan EFSA riippumattomuuteen. Tämä vahvistaa tieteellistä kapasiteettia, jota EFSA on pidemmällä aikavälillä lopuksi. Tämä vahvistaa myöskin riskeistä ilmoittamista ja tiedottamista komission EFSA jäsenvaltioiden välillä ja myöskin eri osapuolten suuntaan ja suurennäisen suuntaan. Tarkoituksenamme on hyväksyä tämä lainsäädäntöehdotus keväällä 2019 tai viimeistään silloin. Euroopan parlamentin tuki on tässä erittäin tärkeä, mikä haluan päästä tähän tavoitteeseen. Puheenjohtaja ja arvoisat jäsenet, kiitoksia siitä, että sain pitää puheenvuoroni. Nyt Toivon mukaan meillä on edessämme erittäin hyödyllinen hedelmällinen keskustelu, jossa voidaan avoimesti vaihtaa mielipiteitä aiheesta. Kiitos. Kiitos, herra komission jäsen. Toimimme perinteisen tapaan. Koordinaattorit saavat jokainen kaksi minuuttia puheaikaa. Ensimmäisenä herra Dess. Kiitos, herra puheenjohtaja. Kiitokset teille, herra komission jäsen Andrew Kaitis. Kiitos siitä, että raportoitte meille tilanteesta. En välttämättä voinut olla alussa paikalla, mutta tiedän, että te komission jäsenä te teette erinomaista työtä vastuualueellanne ja haluan kiittää teitä työstä, jota teette. Seuraan työtänne hyvin läheisesti ja minua ilahduttaa se, että te yritätte myös ottaa huomioon maatalouden intressit. Ja tämän tiedän siitä ajasta, kun olette ollut täällä komission jäsenenä tehtävissä. Te puhuitte mikrobiresistenssistä. Minä kaivoin Saksasta tilastot ja mm, voimme ryhtyä täällä eteenpäin Mm. oikein sanakaan tuloksia, osuitaan oikeisiin toimenpiteisiin, niin vuonna 2011 Saksassa oli antibioottien käyttö eläinten kasvatuksessa oli 100, äh, 1407 tonnia ja on vuonna 805 tonnia, eli 9, 900 tonnia väheni käyttö asianmukaisilla toimenpiteillä. Nyt pyytäisin teitä, että myöskin äh, ihmislääketieteissä seurataan sitä täsmällisemmin. Nimittäin viljelijät merkitsevät hyvin tarkkaan ylös, milloin käytetään antibiootteja eläinten hoidossa, mutta ihmisten hoidossa näin ei tapahdu. Ja haluaisin toivoa, että ihmislääketieteessä myöskin tämmöisesti merkittäisiin ylös se, kenelle ja milloin annetaan antibiootteja niin, että ei vain annettaisi, otettaisi syytöksiä maanviljelijöiden suuntaan, ja vaaditaan, että siellä vähennettäisiin antibioottien käyttöä, kun sen sijaan taas ihmislääketieteessä antibioottien käyttö lisääntyy. Pyytäisin niitä ryhtymään tässä jonkinlaisen toiminta kauppaan tuleen. Olen täysin teidän kanssanne yhtä mieltä. 2010 Euroopan parlamentti lokakuussa 2010 päätti, että maataloustuonti on sallittua vain silloin, kun meidän kuluttajan suojelu ympäristösuojelu- ja eläinsuojatasoa menuntaan myöskin sosiaalisia vähimmäistandardeja. Tämä päätös tehtiin suurella enemmistöllä, 23 enemmistöllä äänestyksessä. Ja tuon päätökseen te voitte sitten vedota, kun tehdään kauppasopimuksia ei tarvitse kovinkaan paljon noudattaa määräyksiä silloin, kun on kysymys tuotteiden tuonnista, mutta on tärkeää, että noudatetaan myöskin meidän määräyksemme, koska muuten syntyy kilpailuvääristymää. Ja lopuksi sanon, että luotan kovasti siihen työhön, jota te teette. Andrew. Herra Andrew. Oui, merci, monsieur le président. Kiitos, puheenjohtaja. On hyvä, että pystymme osallistumaan tähän näkemysten vaihtoon. Me tiedämme teidän kannanottonne, jolta pohjalta meidän on hyvä käsitellä näitä kysymyksiä. Luettelitte niitä haasteita ja niitä ehdotuksia, joita komissio on nyt tehnyt elintarvikelainsäädännön alalla. Nämä ovat hyvin mielenkiintoisia aiheita tänä päivänä. Eilen toisessa valiokunnassa kävimme näkemysten vaihtoa osittain samaisista kysymyksistä, myös tuholaismyrkyistä. Ja siellä käytiin todellista keskustelua ja haluttiin parannusta aikaan. Kun kyse on elintarvikealan lainsäädännöstä, niin se on nimenomaan meidän keskeistä työsarkaamme. Kyse on työstä, jota tehdään yhteiskunnassa ja yhteiskunnallisten haasteiden keskiössä on nimenomaan elintarviketuotanto. Kyse ei ole mistä tahansa toiminnasta, vaan kyse on elintarvikkeiden tuotannosta ja kansanterveydestä. Yhdessä me käsittelemme näitä kysymyksiä ja me, meille yhdessä koituu myös velvoitteita. Meidän täytyy tehdä työtämme kunnianhimoisesti ja tiukasti. Kyse on kansanterveydestä ja myös ympäristöstä, joka on yhteinen hyvä. Tältä pohjalta me osallistumme tähän keskusteluun ja me unionissa emme voi jättää huomiota sitä liikehdintää, joka tapahtuu yhteiskunnassa, joka vaikuttaa meidän jokapäiväiseen elämäämme. No sitten avoimuus. Sehän on huomattava tärkeä seikka tässä tekemässämme työssä ja nyt kun ajattelemme teidän tekemiänne ehdotuksia, niidenkin tarkoitus on esimerkiksi lisätä avoimuutta tieteellisen tutkimuksen osalta ja näin voimme paremmin arvioida riskejä. Sitten toinen kysymys, joka liittyy edelliseen, eli kaikkien tietojen saatavuus Sanoitte jo, että aiotte palata tähän aiheeseen. Onko vielä tietoja, jotka ovat luottamuksellisia ja mitä ne sitten loppujen lopuksi ovat? Minkälaista valvontaa komissio voi toteuttaa, jotta varmistetaan se, että tutkimusten ja laboratorioiden työ vastaa eurooppalaista sääntelyä? Tämä on tärkeä asia. Ja sitten miten aiotte komissiona parantaa EFSAn hallintoa. Puhuitte voimavaroista. On hyvä, että virasto on saanut lisää voimavaroja hallinnon parantamiseen. Tämä on aivan oleellinen kysymys. Ja viimeiseksi puheenjohtaja, viestintä kysymys. Miten aiotte parantaa viestintää silloin, kun yhteisön tasolla viestitään riskeistä? Kiitos puheenjohtaja. Kosovo McIntyre. Rova McIntyre. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia paljon komission jäsenelle hänen alustuksestaan tänään. Te puhuitte siitä, kuinka tärkeää on varmistaa, että elintarvikkeet ovat turvallisia kaikkien kansalaisten kannalta. Kerrotte siitä, kuinka voidaan varmistaa, että mitään kasvuhormonijäämiä ei ole tuodussa lihassa esimerkiksi. Yhtä lailla te viittasitte siihen, kuinka EUn eläinten hyvinvointistrategia muotoutuu. Kysymykseen kuuluu, kuinka te sovellatte eläinten hyvinvointinormeja silloin, kun on kyse lihasta, joka on tuotu Euroopan unionin muualta. Me itse haluamme kyllä pitää kiinni eläinten hyvinvointinormeista EU:ssa, aivan oikein ja kohtuullista olisi varmistaa, että EU-hun tuotu liha on myöskin kasvatettu samojen normien vallitessa. Toinen kysymykseni oikeastaan liittyy siihen, mitä herra Des aivan oikein sanoi, kun hän totesi, kuinka tärkeä mikrobilääkeresistenssin vastustaminen on. Oletteko te, arvon komissaari, keskustelleet komission sisällä ihmisten käyttäytymisestä – nudge-ilmiöstä, siitä kuinka ihmiset saadaan tekemään oikein, toimimaan asianmukaisella tavalla ilman, että otetaan käyttöön lainsäädäntöä. Yhdistynyt kuningaskunta on näyttänyt tästä esimerkkiä. Ihmisille määrätään yhdistyneen kuningaskunnassa antibioottireseptejä, mutta Nudge-aloitteen ansiosta on voitu vähentää antibioottireseptien määrää kahdella miljoonalla vuodessa. Oletteko te itse törmännyt komissiossa tällaisen yksikköön ja voisiko sellaisesta olla komissiossa hyötyä? Puheenjohtaja, monet kiitokset, herra komission jäsen. Meillähän jo eilen oli PEST-valiokunnassa keskustella teidän kanssanne, ovat kanssa kiitoksia siitä. Sielläkin puhuttiin tällaisesta yleisestä elintarvikelainsäädännöstä ja minusta ehdotus, jonka te olette tekemässä, todellakin luo avoimuutta ja viime kädessä parempaa tiedonvaihtoa ja tämän me kaikki havaitsimme. Mitä tuli sitten afrikkalaiseen sikaruttoon, meidän viljelijämme tietysti ovat erittäin huolissaan ja toivonkin, että viime kädessä kaikki toimii niin kuin on suunniteltu. En ole varma tästä, koska noudatetaanko näitä eh, ehkäiseviä toimia. Eläinten hyvinvointi on asia, joka pohdituttaa meitä jo pitempään. Ja viime viikolla interryhmässä, joka käsitteli eläinten hyvinvointia, me saimme kuulla vakavia tietoja, jotka koskevat esimerkiksi elävien vasikoiden kuljetuksia. Olen edelleenkin samaa mieltä asiasta. on mitään tässä kysymyksen teille, että eläinten elävien eläinten kuljetus silloin, kun eläimiä viedään teurastavaksi, niitä ei se tapahtu, saisi tapahtua Euroopan ulkopuolella, koska me emme voi taata mitään, mitä tapahtuu rajojen takana. On parempi, että kuljetetaan lihaa eikä eläimiä. Tämä on se suunta, mihin pitäisi mennä. Tiedän Uudessa Seelannista, että heillä on erittäin tiukka eläinten suojelulaki, jossa jopa tällainen teurastaminen ilman puutainutusta tapahtuu, on, on kiellettyä, siis teurastaminen voi tapahtua vain tainuttamalla. Tämä oli se oikea tie. Siis, mä koskee rituaaliteurastamisia siis myös. Ja on tärkeää, että saadaan asianmukaiset asiakirjat tästä. Ja kun puhumme myös puhumme hyötyeläimistä, silloin pitäisi tehdä ero hyötyeläinten ja kotieläinten antibioottien välillä, koska en tiedä, Onko niin, että eläinlääkäri, joka käsittelee kissoja ja koiria, onko tarpeen, että hänkin dokumentoi sen, miten paljon hän käyttää antibiootteja? Flanagan. Herra Flanagan. Uh, thank you very much. Kiitos. Kuulin. Olen kuullut teidän puhuvan usean otteeseen ja yritätte rauhoitella meitä siitä, mitä Brasiliasta tuodaan ja niistä lisätuotteista, joita mahdollisesti Brasiliasta tuodaan. Kukaan ei kuitenkaan ole varsinaisesti vakuuttunut. Kuulemme samaa viestiä jatkuvasti, eli 100 prosenttiset tarkastukset, 200 prosenttiset mikrobiologiset tarkastukset. Varmasti olette raportin lukenut, joka meilläkin on käytössämme. Brasilian vierailun jälkeen kävi selväksi, että Brasilia ei toteuta samanlaisia standardeja kuin Euroopan tuottajat. Euroopassa teurastamoilla jokaisista eläimestä pidetään kirjaa, ne jäljitetään, mutta näin ei ole Brasiliassa. Lihaerät voidaan jäljittää teurastamo asteelle, mutta ei välttämättä yksittäisen tilan asteelle, josta eläin on peräisin. Tämä on vain yksi sitaatti tästä kertomuksesta. Mitä järkeä on toteuttaa jäljitettävyyttä alusta saakka täällä Euroopan unionissa? Jokaisen viljelijän, tuottajan täytyy kertoa ihmisille, minkä väriset alusvaatteet nyt oli silloin, kun eläin ostettiin. Eli kaikki yksityiskohtaiset tiedot vaaditaan, mutta samanaikaisesti meillä on tällainen tilanne, jossa Toiset eivät joudu noudattamaan samoja standardeja. Olette kuullut tämän viestin useita kertoja, varmaan tämä käy jo tylsäksi, mutta tämä on aivan tosiasiaa. Mitä järkeä on toteuttaa täällä standardeja, jos sitten tuodaan äh, tuotteita paikasta, jossa ei olla lähelläkään samoja standardeja, ja kun ajatellaan eläinten hyvinvointia, niin aiotteko sitten seurata eläinten kulkua Brasiliassa ja muissa maissa ja mm, laitetaanko niihin siruja vai seurataanko niitä kameroilla. Eli miten voidaan varmistaa, että standardit ovat samat? Vastaus on, että eihän tämä onnistu, ette te näin voi tehdä ja yritätte vain päästä tästä kuin koira veräjästä. Ettepä tainnut edes kuunnella tätä viestiä. Edustaja Hoisling. Minä aloitan myös Brasiliasta. Mehän valiokuntana kävimme Brasiliassa paikan päällä – ja voin sanoa, että siellä ollaan standardit ovat kaukana meidän standardeistamme, mutta se olimatta neuvo, komissio edelleenkin reippaasti neuvottelee, vaikka kun juuri komissio itse nyt sitten on piittämään takaisin siitä, mitä on havaittu. Edelleenkin käydään neuvottelemaan Mercosurin kanssa ikään kuin ei olisi olemassa mitään tietoja. Minulle pitää kyllä selittää, mitä tämä on mahdollista. Meksikon tapauksessakin on sellaisia standardeja, joita ei voida verrata meidän standardeihimme, puhumattakaan sitten siitä, että äh, Brasiliasta voidaan todeta, että me kävimme pitkiä keskusteluja glyfosaatista aivan oikein, mutta käytettävät määrät Brasiliassa ovat hehtaaria kohti kymmenen kertaa korkeammat äh, ja tuo soija päätyy Euroopan markkinoille, joten on kyllä katsottava, mikä on se mittapuu, mitä käytetään. Yksi asia, joka minun hiukan pohditutti, on se, että kun me puhumme torjunta-aineista, on Tämä kolme, nyt keväällä kierrätin kolme neonikotinoidia. Tämä sai suurta tukea, mutta nyt sitten on että joissakin maissa sanotaan suoraan, että me tarvitsemme hätätila-asetuksen niin, että neonikotinoidia voidaan esimerkiksi Romaniassa käyttää ja Belgiassa. Miten tämä nyt sopii tähän joko jokin aine kielletään ja vedetään pois markkinoilta tai sitten välittömästi tehdään jotain poikkeusmääräyksiä. Kyllä komissio pitäisi olla johdonmukainen ja sanoa, että jos jotakin kielletään siksi, että se on vaarallinen mehiläiselle, silloin se pitää vetää pois markkinoilta. Olimme varmaan myös yhtä mieltä siitä, että avoimuusaloite, johon komissio on ryhtynyt, on asia, joka on suuri askel eteenpäin. Pidimme tätä hyvänä, mutta nyt kaikki riippuu yksityiskohdista, miten pitkälle avoimuus menee, missä yritykset voivat sanoa, että kysymys on liikesalaisuuksista, ja saammeko me todellakin eh, aikaan tilanteen, jossa EFSA pystyy itsenäisesti myös tutkimaan sitä, Onko niin, että sille esitettävät asiakirjat ovat asianmukaisia? Siihen EFSA tarvitsee lisää rahaa, siihen tarvitaan lisää riippumattomia asiantuntijoita. Tämä varmaankin on ongelma. Nimittäin jäsenvaltioilla ei ole riittävästi riippumattomia asiantuntijoita, joita asettaa EFSAn käyttöön. Me puhuimme tästä äh, lääkeasetuksesta, sehän hyväksyttiin, se sai suurta tukea, mutta Albert Dess, meidän pitäisi puhua suinkaan tonneista, joita käytetään, vaan siitä, miten näitä lääkkeitä käytetään, koska sitä pitäisi tarkastella hiukan lähemmin. Ja on totta, että myöskin ihmistille käyttävien antibiootin osalta on pyrittävä siihen, että määriä vähennetään. Edustaja Agnew. Thank, thank you very much. Kiitoksia paljon komission jäsen. Olen siipikarjan kasvattaja Minulla olisi pari kysymystä tästä. Ensinnäkin myrkypilääkeresistenssi. Hienoa, että muutkin kollegat, muutkin kollegat mainitsivat sen. Saman kenties kaikkein suurin ongelma, joka tällä hetkellä meillä on maataloudessa. Se, kuinka yritetään estää mikrobilääke, mikrobilääkkeiden käyttöä niin, että ihmiset eivät saa vastuskykyisiä mikrobikantoja. Turvallisuus Infrastruktuurin parantaminen olisi tässä suhteessa hyvä asia. Bioturvallisuus, bioturvallisuus tätä jatkuvasti eläinlääkärit toitottavat. Infrastruktuurin täytyy olla vakaasti otettava. Tämä tulisi kalliiksi. Kehottaisin kuitenkin komissiota pohtimaan hieman laatikon ulkopuolelta käsin. Luonnossa on villilintuja. Ja meillä on mahdollisuus myöskin geneettisesti muuttaa joitakin omien lintujemme geenejä – Tämä on sitten kammottavaa geneettistä manipulointia, josta, jota kaikki kavahtavat. Mikäli mikrobilääkeresistenssi lisääntyy, niin minun mielestäni, mikä tästä tulee suuria ongelmia, niin jonkinlainen turvaverkosto pitäisi ainakin olla, jotta kotielämänsä voi äh, teurastaa ja sitten aloittaa uudestaan, mikäli ongelmia etenee, esiintyy. Ja mikäli nämä vastuskykyiset kannat siirrytät ihmisiin, tästä voi olla vakavia seuraamuksia. Lisäksi on myös villilintuja, jotka saavat lintuinfluenssa, mutta selviävät siitä. Meidän pitäisi tutkia näiden lintujen geenejä niin, että omat lintumme eivät sitten saisi geneettisen manipuloinnin avulla näitä sairauksia. Mutta tässä on ongelma. Eläinten hyvinvoinnista vastaava, että ihmiset haluavat, että linnut pääsevät ulos, ja ulkona oleskelevat linnut helpommin saavat lintuinfluenssan. Kenties voitaisiin käyttää jotakin verkkoja, jotta linnut voivat olla ulkona ilman, että pääsevät kosketuksiin viljen lintujen kanssa. Where's it going to come from? I make a... Mistä raha sitten voisi tulla? Ehdottaisin, että 40 prosenttia maatalousbudjetista annetaan ilmastotoimiin. Mielestäni tämä on täys suorastaan tuhlausta, pikemmin käyttää rahat niihin toimiin, jotka minä mainitsin, ei siis ilmastotoimiin. Proszę Państwa, zgodnie z umową Poprosilibyśmy teraz pana komisarza. Niin. Kuten sovittua, nyt annamme puheenvuoron komission jäsenelle. Hän voi vastata kysymyksiin, esille nousseisiin ongelmiin ja sitten tulemme puheenvuoroihin muilta jäseniltä. Olkaa hyvä, herra komission jäsen. Mikrofoni. Kiitos ehdotuksista ennen kaikkea tästä YMP ja 40 prosenttia varoista. Vastaukseni on hyvin yksinkertainen. Parlamentin ja neuvoston täytyy päättää näistä suhdeluvuista. Teidän tehtävähän tämä on. Tervetuloa todellisuuteen ja realiteetteihin. Eihän tilanne näin helppo ole. Yksinkertaistaminen luo aina monenmoisia ongelmia. Täytyy toimia johdonmukaisesti ja selkeästi. Lähdetään liikkeelle ensimmäisestä kysymyksestä jonka esitti edustaja Des. Mainitsitte oikein hyvän esimerkin Saksan tapauksesta, miten siellä on käytetty antibiootteja. Meillä on monia jäsenvaltioita, jotka toimivat samalla tavalla. Tämä osoittaa sen, että aiempi toimintaohjelmamme todella toimii tehokkaana välineenä ja olemme voineet vähentää antibioottien käyttöä. Nythän meillä on myös paljon uusia välineitä käytössämme. Aivan erityisesti nyt puhutaan mahdollisuuksista toteuttaa esimerkiksi eläinrehun kautta toimintoja ja eläinlääkealan äh, toimia. Mutta te mainitsitte myös ihmiset ja kansanterveyden. silloin kun hyväksymme tämän äh, toimintaohjelman, laadimme myös äh, suuntaviivoja ihmisten antibioottien käytöstä. Tämä toteutettiin viime vuonna. Olemme kiinnittäneet myös paljon huomiota siihen, että kehitettäisiin äh, diagnostiikkaa. Meidän täytyy auttaa lääkäreitä jotta heillä on diagnostiikkavälineitä määritellä, onko kyse bakteerista vai viruksesta. Me tarjoamme paljon rahoitusta tälle työlle. Nyt meillä on nopean diagnosoinnin välineitä, jotka voivat auttaa alan ammattilaisia tekemään tehokkaammin diagnooseja. Tähän liittyy luonnollisesti myös rokotuskysymys. Meillä on neuvoston suositukset uusista kehyksistä, jolla voimme rokotuskapasiteettia parantaa. Tässä kyse on kausiinfluenssasta ennen kaikkea. Tämä on oikein osuva esimerkki siitä, että kun meillä on rokotteita, niin sitä kautta voimme vähentää sairastuneiden määrää. Ja sitten kun jollakin influenssa on, niin sitten tarvittaessa täytyy käyttää antibiootteja. Anti... Ei vaan äh, puhuja korjaa, rokotteita on käytettävä siis tehokkaalla tavalla hyödyksi. Tarvitaan myös tiukkaan määriteltyjä indikaattoreita ja valvontaa esimerkiksi sairaaloissa. Antibiootteja on voitava käyttää vain lääkärin määräyksellä. Toki me seuraamme tilannetta myös ihmisten terveyden kannalta antibioottien käytön, käytön suhteen. Me pyydämme jäsenvaltioita viimeistelemään kansalliset toimintaohjelmansa molemmilla aloilla ja esittämään ne meille, jotta saamme johdonmukaisuutta toisaalta eurooppalaisen ja toisaalta kansallisten toimintaohjelmien välillä. Tätä kautta katsomme, minkälaisia mahdollisuuksia meillä on kehittää johdonmukaisempaa yhteistä työtä tälle alalle. Sitten esitettiin kysymys yleisestä elintarvikelainsäädännöstä, avoimuudesta ja mahdollisuuksista käyttää tutkimustietoa Kyse on siitä, että voisimme saada julkisuutta näille tutkimuksille, saisimme ne avoimeen käyttöön ja voisimme arvioida näitä tutkimuksia. Kyse on myös EFSAn hallinnosta ja mahdollisuuksista vahvistaa EFSAn tieteellistä perustaa ja sitä, miten voisimme auttaa laboratorioita niiden tekemässä työssä. sitten hyvin laajan kokonaiskuvan eh, elintarvikkeista, maanviljelyksestä, kansanterveydestä. Totta kai olemme tehneet ehdotuksia yhteisen maatalouspolitiikan alalla eh, ja näillä ehdotuksilla voimme edistää myös terveyttä. Meillä on myös elintarvikealan politiikkaa. Kun katsomme lasten ja teinen tilannetta, niin me tarvitsemme kattavaa elintarvikepolitiikkaa, ravintopolitiikkaa ja näin voimme rohkaista myös alan toimijoita toimimaan tähän suuntaan. Me haluamme elintarvikkeita kohtuuhintaan. Tämä on tärkeä kysymys jota tulisi käsitellä. Nyt on sitten jäsenvaltioiden tehtävä katsoa, miten tähän suuntaan konkreettisesti päästään etenemään. No sitten avoimuus. Komissio ehdottaa, että kaikki tutkimukset ja kaikki tukitiedot, joita EFSAlle toimitetaan riskiarvioiden tueksi, äh, julkaistaan automaattisesti. Ja tämä tapahtuisi jo prosessin hyvin varhaisessa vaiheessa luottamuksellisia tietoja luonnollisesti suojellaan silloin, kun se on tarpeen. Meillähän on oikeudelliset puitteet. Esimerkiksi tekijän ja teollisoikeuksien suojamääräykset ja sitten meillä on myös alakohtaista lainsäädäntöä. EFSAlla on nyt niin sanottu positiivilista. Näin ollen nyt onkin paljon helpompi määritellä selkeät kriteerit silloin, kun kyse on niin sanotuista luottamuksellisista tiedoista. EFSA voi arvioida kaikki asiakirjat ja verifioida ähm, sen, mikä tilanne on. Jos joku sitten ei ole kriteerien mukaista, niin EFSA sitten tämän julkaisee aivan avoimesti. Tutkimukset tulisi julkaista helposti saatavassa sähköisessä muodossa – ja niin kuin jo mainitsin, henkilötietosuoja ja teolliset tekijänoikeudet tulisi selkeämmin määritellä ja kuvailla ennen kaikkea alakohtaisessa lainsäädännössä. Me ehdotamme muutoksia kahdeksaan alakohtaiseen lainsäädäntöön, jotta saamme johdonmukaisemman lähestymistavan. Nämä toimet kattavat koko elintarviketuotantoketjun. Kyse ei ole pelkästään tuholais- tai torjunta-aineista, vaan kyse on koko ketjusta. Kyse ei ole pelkästään esimerkiksi lisäaineiden tuottajista tai tuholaismyrkkyjen valmistajista, vaan tämä pätee koko ketjuun. Sitten tiedon saatavuus raakatieto annetaan saataville, paitsi silloin kun kyse on todellakin luottamuksellisista tiedoista. Näin turvallisuusaspekteihin voidaan yleisesti perehtyä tämän raakatiedon pohjalta. Nyt etenemme juuri tähän suuntaan. No sitten hallintokysymykset. Parempi hallinnointi mahdollistaa sen, että jäsen valtiot, kansalaisjärjestöt, äh, alan toimijat ja myös Euroopan parlamentin edustajat pääsevät mukaan äh, hallintoon. Luonnollisesti tarvitaan kokemusta arvioinnin alalta, ei välttämättä riskin hallinnasta. Meillä on tietyt kriteerit ja samat vaatimukset, jotka pätevät myös äh, jääviyden ja eturistiriitojen ehkäisemiseksi. Eli haluamme välttää yksityisen ja julkisen tahon välisiä ristiriitoja. Tämän lisäksi ehdotamme sitä, että tulevassa monivuotisessa rahoituskehyksessä olisi lisää tukea, lisää rahoitusta 62,5 miljoonaa euroa joka vuosi korvamerkittäisiin EFSAlle – luonnollisesti lainsäätäjä, budjettivallan käyttäjä nyt sitten päättää, toteutetaanko tämä neuvosto ja parlamentti päättävät asiasta. Tämä olisi huomattava parannus EFSAn rahoituskapasiteettiin ja mahdollisuuteen rekrytoida lisää henkilökuntaa. Tarvitaan myös rekrytointeja tiedeyhteisöstä. Ei pelkästään jäsenvaltioiden koostamiin paneeleihin, vaan tarvitaan rekrytointeja myös ulkopuolelta. No sitten edustaja McIntyren kysymys siitä, miten noudatamme eläinten hyvinvointiin liittyviä standardeja silloin, kun kyse on kolmansista maista. Haluan tehdä selväksi, että EU toimii äh, maailmanlaajuisesti eläinten hyvinvoinnin alalla. Sen takia meillä on myös globaalit standardit. Tietenkään ne eivät ole yhtä korkealla tasolla kuin EU:ssa, mutta te tiedätte, että kyse on huomattavasta järjestöstä, jossa mukana on paljon maita. Ei ole niinkään helppoa äh, saada kehitystä aikaiseksi, mutta tässä me olemme onnistuneet. Sitten meillä on myös kahdenvälisiä sopimuksia. Tarjoamme tällä hetkellä paljon apua esimerkiksi lähi maille. Opetamme virkamiehiä seuraamaan, noudattamaan eläinten hyvinvointistandardeja. Meillä on myös ohjelma, joka on omistettu nimenomaan tukemaan näitä maita kun kyse on eläinten, elävien eläinten kuljetuksesta lähidän maihin, niin me tiedämme, että kapasiteettia tulisi parantaa niin, että eläinten hyvinvointiin liittyvät standardit otettaisiin paremmin huomioon. Meillä on kahden välisiä kauppasopimuksiakin. Olemme sisällyttäneet sopimuksiin luvun eläinten hyvinvoinnista. Edustaja Hoisling mainitsi Merkkosurin. Se on hyvä esimerkki tästä koko keskustelusta he hyväksyivät sen, että äh, antimikrobistrategia äh, tai säännöt äh, otetaan mukaan sekä eläinten hyvinvointistandardit. Kauppahan ei ole yhdensuuntaista, se on aina kahdensuuntaista. En ole valmis hyväksymään sitä periaatetta, että kiellämme kaiken kaupan ulkopuolelta EU-hun ja tuotamme vain se, mitä itse tarvitsemme. Meidän tulee parantaa omia standardejamme ja vaikuttaa koulutuksen kautta kokonaistilanteeseen. Näin me toimimme joka vuosi. Me lähetämme asiantuntijoitamme tekemään yhteistyötä kumppaneittemme kanssa, jotta nämä maat voivat parantaa eläinten hyvinvoinnin standardeja. Pyydän teitä lähettämään Tämä välittämään äh, viestiä eteenpäin, levittämään tietoisuutta, jotta viljelijätkin tietävät, että me teemme paljon työtä kahdenvälisissä suhteissamme kolmansien maiden kanssa. Toki on helppo ratkaisu katsoa minun suuntaani ja sanoa, että tuolla se pahis istuu, mutta enhän minä ole se ainoa toimija tällä alalla. Teidän tulisi ymmärtää se, että kaikkien tulee kantaa oma vastuunsa. Tarvitaan yhteistyötä. Eläinten hyvinvointikysymys on hyvin monimutkainen kysymys. Sitten mainitsitte mikrobiresistenssin ja käytöksen. Tiedän, että yhdistyneessä kuningaskunnassa on saatu paljon aikaa, mutta monissa muissakin maissa on samoja käytäntöjä ja tulosta on saatu aikaan. Meillä on myös terveysalan verkosto, joka koostuu kaikkien jäsenvaltioiden edustajista. Tässä verkostossa keskustelemme monista kysymyksistä, myös siitä, miten hyviä käytänteitä voitaisiin levittää kaikkien käyttöön. Tämä on ollut melkomoinen menestys. No sitten afrikkalainen sikarutto ja elin, eläinten hyvinvointi. Ja sitten elävien eläinten kuljetukset. Kun käsittelemme afrikkalaista sikaruttoa, niin tehän tiedätte, että sikaruttoa on EU:ssa edelleenkin ja tämä on vakava ongelma. Liettua, Latvia, Viro ja Puola, Tsekin tasavalta, Unkari ja Romania ovat sellaisia, joissa löydöksiä on noussut esille sekä sika-alalla tai, että tai äh, villisioissa, niin kuin on esimerkiksi sekin tasavallassa. Meillähän on lukuisia toimia jo käytössä Mutta tässäkin kysymyksessä suuri haaste on tämä inhimillinen tekijä. Jos emme ole valmiita hoitamaan tätä asiaa, niin, niin sitten varna on se, että unohdamme tämän inhimillisen tekijän ja tuloksia ei saada aikaan. Joka puolivuosittain järjestämme korkean tason ministeritason kokouksen. Sitten lähetämme tiimejä kentälle jäsenvaltioihin käsittelemään kysymystä ja uusimme eläinten hyvinvointistrategia aina jo kolmen kuukauden välein ja pyydämme myös eh, EFSAlta tukea, miten voisimme auttaa myös villisikakantaa Euroopassa. Välttämättä aina ei käytetä eh, metsästystä, vaan on muitakin mahdollisuuksia ja pyydämme tähän EFSAn apua. Luonnollisesti bioturvallisuustoimet ja tiukat toimet ovat myös käytössä. Niitä on toteutettu ja voimme esitellä teille myös yksityiskohtaiset selostukset toimistamme näiden hyvin vakavien sairauksien alalla. Luonnollisesti meillä on myös naapureita, Ukraina, Valko-Venäjä, Moldova ja Venäjä. Siellä tilanne on paljon huonompi. Meidän tulee ymmärtää, että ilman harmonisoituja mahdollisuuksia strategioissamme on hyvin vaikeaa estää näiden tautien leviäminen. Toimimme tällä alalla hyvin aktiivisesti. Kesällä käymme valko vierailemme siellä virkamiesten luona ja keskustelemme tilanteesta valko -Venäjällä. No sitten elävien eläinten kuljetukset. Yeah, yeah, yeah, it's stunning and, and of course I know it's slaughters. And... Niin, tietysti myös teurastukset liittyvät tähän. Jotkut neuvovat, että pitäisi lopettaa elävien eläinten kuljetukset kolmansiin maihin. Olen pahoillani, tämä on mahdotonta. Meillä ei ole taloudellista syytä tähän eikä myöskään juridisia välineitä. Näin ollen on parempi, että noudatamme tiettyjä standardeja ja vaadimme kaikkia toimijoita myös noudattamaan standardejamme ja sääntöjämme. Ja toteutamme myös tiukkaa valvontaa kuljetusten aikana. Kesäaikahan on hyvin vaikeaa aikaa. Kesäaikaan kuljetetaan paljon eläviä eläimiä ja pyydämme kaikkia jäsenvaltioita tekemään yhteistyötä ja pohtimaan sitä, miten ne yhdessä alan toimijoiden kanssa voivat suunnitella näitä eläinkuljetuksia niin, että ongelmia ei synny esimerkiksi infrastruktuurien vuoksi, vaikkapa Bulgaariassa. Tämä on hyvin vaikea kysymys, jolle ei ole mahdollisuutta saada kaikkia jäsenvaltioita ymmärtämään, minkälaiset mahdollisuudet tässä on toimia vastuullisesti. Olen hyvin tyytyväinen siitä, että olemme saaneet tuomioistuimen päätöksen aiheesta. Nyt tilanne on meille kaikille aivan selvä, eli tulee noudattaa tuomioistuimen päätöstä. Jälleen kerran täytyy vaatia jäsenvaltioita toimeenpanemaan tuomioistuimen päätös silloin, kun kyse on eläinteurastuksesta. Ja kun kyse on nimenomaan rituaaliteurastuksesta, uskonnollisista menoista. Me käymme jatkuvaa vuoropuhelua jäsenvaltioiden kanssa eläinkuljetuksista. Minä lähetän ministereille paljon kirjeitä ja vaadin parannuksia valvontaan ja luonnollisesti Annamme myös kertomuksia, tutkimuksia, teemme tutkimuksia, katsauksia, käytämme näitä tietoja hyväksemme myös keskusteluissamme hyvinvointia käsittelevässä foorumissa. No sitten loput kysymykset, jotka käsittelivät oikeastaan Brasilian tilannetta. EUn tuontijärjestelmä sisältää korkean suojan äh, tason 8. toukokuuta on tehty päätös 20 brasilialaisesta laitoksesta ja tämä on lisäosoitus siitä, kuinka sitoutunut komissio on suojelemaan Euroopan unionin kuluttajia. Me toteutamme tiukkoja toimia Brasilian tuonnin suhteen. Olemme lisänneet eh, testejä ja, ja kiellämme myös eh, lisälaitoksista tai muilta alueilta tuonnin tarvittaessa EU-hun. Haluan korostaa sitä, että meidän tarkastuksemme tarjoaa komissiolle mahdollisuuden ryhtyä kaikkiin tarvittaviin oikeudellisiin toimiin EU:ssa, mutta luonnollisesti meidän tulee noudattaa myös kansainvälisiä velvoitteitamme. On esitettävä järkeviä argumentteja tiukkojen toimien tueksi silloin, kun kyse on brasilialaisesta lihasta. Olemme jatkuvassa yhteydessä äh, ja parannamme Brasilian kapasiteettia toimia avoimemmin. Pyrimme myös parantamaan virallista valvontajärjestelmää Brasiliassa tämän yhteistyön kautta. Edustaja Hoisling kysyi, tai oikeastaan mainitsi, glyfosaatin, tuholaistorjunta-aineet ja sen, että Brasiliassa käytetään enemmän glyfosaattia kuin EU-ssa. Kun puhumme arvioista, aktiivisista aineista, mahdollisuudesta päättää, onko joku aine syöpää aiheuttava vai ei, ja kun puhutaan torjunta-aineiden kestävästä käytöstä, niin jäsenvaltioiden on ryhdyttävä toimiin. Ne eivät saa sallia sitä, että käytetään liiallisesti torjunta-aineita me emme voi keskeyttää keskustelua Mercosurin kanssa. Me toimimme sääntöpohjaisten kauppasopimusten puitteissa, mutta aina on luonnollisesti vaikea toteuttaa tämän tyyppisiä toimia. Meillä on myös torjunta-aineiden kanssa ongelmia täällä EU-ssa. Nyt on ehdotettu, että kielletään neljä torjunta-ainetta, jotka ovat toksisia ihmisille. Mutta jäsenvaltiot päättivät, että ne eivät äänestä ja nyt meillä ei ole tästä äh, sopimusta. Sitten kupariongelma, jota käytetään luomuviljelyssä. Mitä me voimme tälle tilanteelle tehdä? Tilanne on hyvin monimutkainen. Komissio toimii johdonmukaisesti silloin, kun kyse on torjunta-aineista ja valvonnasta ja niin edelleen. Edustaja Agnew, teidän lähestymistapanne on merkittävä. Miten voisimme käyttää muutakin, lisät, eh, tai enemmän teknologiaa muuttolinnut, luonnossa elävät linnut lentävät vapaasti esimerkiksi arktiselta alueelta ja levittävät esimerkiksi lintuinfluenssaa. Eli tutkijoiden pitäisi kiinnittää huomiota siihen, millä tavalla nämä virukset ovat levinneet endemisesti. Meidän tulee kehittää uutta tutkimusta, uusia välineitä ja kollegat tutkimus- ja kehitysyksikössä saisivat myös perehtyä tähän aiheeseen. Miten voimme rohkaista tiedeyhteisöä tarjoamaan meille tehokkaampia välineitä ja uuden uuden tyyppisiä rokotteita, esimerkiksi lintuinfluenssaa vastaan. Ei tämä mikään helppo tehtävä ole. Teidän ehdotuksenne siitä, että vähennettäisiin varoja ilmaston muutoksen vastaiselta työltä YMPssä. Minä en ole tässä teidän kanssanne samaa mieltä. Hyvä. Nyt tulevat sitten muut puheenvuorot. Ensimmäisenä edustaja Petir. Aguilera, okei, okay, Rova Aguilera. Gracias, Kiitos puheenjohtaja. Todellakin monet Kiitokset komission jäsen. Tämä on hyvin la- kattavaa, käynyt monia aiheita, että ole unohtanut ainuttakaan. Tämä kolmikantaneuvottelu, sen saimme päätöksemme hyvät säädökset sekä eläinlääkeistä että lääkerehuista. Ja tämä on hyvin tärkeää ajatellen, että mikropäätlääkeresistenssin torjuntaa voimme olla tyytyväisiä kun ajatellaan sitä, mitä on saavutettu näissä kolmikantaneuvotteluissa. Haluaisin mainita lyhyesti, kun aikaa on nyt rajallisesti, että meillä on siis tämä tuontien valvonta joka on hyvin tärkeä ja hyvin tiukka, mutta, mutta kuitenkin se tunne, mikä on sittuselmien osalta hyvin päinvastainen, on, on paljon tuontia Etelä-Afrikasta ja sieltä siis tuodaan paljon näitä tuotteita Euroopan unioniin. Ja huolimatta siitä, että on olemassa tietty sairaus, joka on todettu Etelä-Afrikassa, kuitenkin tuodaan tällaisia tuotteita, jotka ovat tämän taudin saastuttamia, joita käytetään teollisesti. Haluaisin, että komissio pohti sitä, miten voitaisiin puuttua tähän asiaan haluaisin sanoa, että minusta on hyvin mielenkiintoinen se esitys, joka on tehty avoimuudesta ja kestävyydestä, mitä tulee riskien arviointiin elintarvikeketjussa ja on tärkeää vahvistaa Efsa, koska minusta se tekee erittäin hyvää työtä, mutta kun vahvistaa sen työtä, tehdä työstä avoimempaa, eh, ottamme huomioon erilaisia sosiaalisia näkökantoja, mutta haluaisin myöskin sanoa, että olen sen puolesta, mitä haluatte tehdä julkisesti, että varataan uusia resursseja, tietysti tähän tarvitaan 12 miljoonaa euroa, jotta EFSA toimisi avoimemmin ja tehokkaammin. Kiitoksia. Caputo. Edustaja Caputo. Grazie, grazie presidente. Innanzitutto voglio ringraziare. Kiitos puheenjohtaja. Haluan kiittää komission jäsen Andriu Kaittista hänen alustuksestaan ja siitä, että hän on aina käytettävissämme. Hän on toiminut Xilella tilanteessa viime aikoina aivan erityisen nopeasti. No sitten tämän päivän aiheeseen. Viime kuukausien aikana olemme kokeneet eh, hankalien aineiden arvioinnin kohdalla monia ristiriitoja silloin, kun kyse on glyfosaatista, torjunta-aineista, GM-tuotteista ja esimerkiksi hormonihäiritsijöistä. Tämän Tästä, tältä perustalta olemme todenneet, että tarvitsemme riippumattomia, puolueettomia arvioita kansalaiset Euroopassa haluavat lisää avoimuutta ja minä haluaisin kysyä komission jäseltä seuraavaa. Monet tutkimukset on rahoitettu tuen hakijoiden toimesta. Tässä on sitten se periaate, että se, joka hakee lupaa, maksaa tutkimuksen. Voisiko tämä olla se periaate, jonka pohjalta tulisi toteuttaa avoimuutta kansalaisten suuntaan? Ministeri Castro. Eh, Kiitos. Minäkin haluan kiittää komission sen teitä ja teidän kabinettianne teidän tekemästänne työstä. Minä esittäisin aivan suoran kysymyksen, joka liittyy merkintöihin. Tehän tiedätte, että komissio on toteuttanut tutkimuksen näistä liikennevalomerkintöjen käytöstä. Me olemme useaan otteeseen tämän järjestelmän tuominneet – Eli punainen, vihreä tai keltainen väri ilmaisee, onko elintarvike hyvä vai huono, mutta meidän mielestämme tämä ei ole korrektia. Me haluamme informoida kuluttajaa, emme halua eh, ikään kuin asettaa ehtoja kuluttajan käyttäytymiselle ja valinnalle. Tällä alalla on kuitenkin otettu askel eteenpäin, jonka me tunnustamme. Eikö nyt tulisi tätä perusasetusta muuttaa niin, että saisimme selkeät eh, merkinnät eh, raaka-aineiden alkuperästä. Tätähän Euroopan parlamentti on vaatinut ja äänestänyt tästä myös täysistunnossa. Kahdeksan jäsenvaltiota on sitten ryhtynyt toteuttamaan kokeiluja eh, tällä alalla pakollisten järjestelyjen kautta. Kiitos. Garcia. Garcia. Kiitos. Kiitos komission jäsen siitä että olisit täällä tänään. Se linja, että tänään esititte, kuuntelisitin kysymys, joka liittyy riskeihin, jotka jo aiheutuvat tuoneista jo tapahtuu kolmesta. Mä haluaisin muistuttaa siitä, että, että kun uudistettiin eh, asetusta, joka koski nimenomaan erilaisen tautien torjunta vuonna 2015. Komissio lupasi, että kahden vuoden sisällä olisi ollut luettelo tuotteista, ja, ja aineista, jotka ovat kielletyllä, niin kysyä sitä, onko tämä lista olemassa, onko se tehty ja voisimmeko me nähdä sen, mitä on todellakin tiukka ja koska, mikä on tilanne tällä hetkellä, mitä komissio tietää tämän Saurin etenemisestä ja haluaisin tietää, miten, miten toimenpiteet on ryhdytty, jotta voidaan välttää se, että tämä tauti levinisi, leviäisi ja sillä. Ja äh, olen katsonut sitä, miten komissio on ollut kyvytön äh, käsitellä, miten tärkeää on tämä eh, elintarvikkeiden äh, jotta miten, katsotaan, ei ole saatu selvästi, mutta tukea pk-yrityksiä, jotka voisivat viedä maihin, kuten Yhdysvallat, Kanada, Japan, Japani, tämä ei ole, tästä ei yhtään mitään, ja tätä valikautta jälleen hiukan, hiukan yli vuosi. Haluaisin, että komissio tekisi esityksen tästä asiasta seuraavalla vaalikaudella. Erdos. Erdos. Kiitos. Herra komission jäsen, että ette varmaankaan ylläty, kun aion puhua eh, hunajan väärentämisestä on nykyisestä aikaisemminkin. Se on mitään kolmanneksi väärennetyin tuote Euroopan unionin alueella, mitä tulee nimenomaan kolmansista maista Euroopan unionin tulevista tulevista hunajasta, missä Kiinasta tulevista 20 prosenttia on väärennettyä. Tämä liittyy nimenomaan merkintöihin, joista edustaja De Castro puhui. Näyttää siltä, että tähän ei puututa. Eh, Me tässä hunaja-direktiivissä eh, olisi tärkeää uudistaa tätä Äh, säädöstä, koska aiemmin tätä asiaa ei voida hoitaa. Nyt jäljellä on tämä yksi vuosi. Aiotteko vielä puuttua tähän äh, hunaja-direktiiviin voisitteko pystyä, voisitteko muuttua niihin, puuttua niihin määräyksiin, jotka liittyvät nimenomaan eh, näihin merkintöihin, ja tämä on tärkeää nimenomaan mehiläishoitajien ja hunajan tuottajien kannalta. Hvala gospodine predsjedniče, gospodine eh, povjereniče. Eh, razmišlja li možda komisija... Kiitoksia puheenjohtaja, arvon komission jäsen. Kun pohtiiko komissio mahdollisuutta antaa jonkinlainen laatu, merkki, joka koskisi teurastusta. Siitä voisi nähdä, missä eläin on lahdattu. Kroatiassa esimerkiksi on havaittu, että muista maista tulee jäädytettyä pakastettua lihaa, joka sitten pitää sisällään salmonellaan. Ja sitten pitäisi etiketin avulla voida jäljittää, kuka lihan on myynyt ja missä eläin on teurastettu. Tällä tavalla voitaisiin paremmin suojella kansalaista. Toiseksi minulla olisi kysymys, joka liittyy hedelmä- ja vihannes tuonnin valvontaan ja herbisidien ja pestisidien torjunta-aineiden käyttöä, joita EU:ssa ei ole sallittu. Kerran jo kysyin tästä ja te vastasitte, että jo nyt on olemassa jäsenvaltiossa valvontamahdollisuuksia. Rajalla voidaan kaikki tarkastaa. Ja mikäli standardeja, normeja ei ole noudatettu, tuoti voidaan kieltää Kroatisanen on tehty, mutta sitten Kroatia kritisoitiin, kun se ryhtyi tähän ja sitten Kroatia joutui peruuttamaan tämä toimeenpite. Minä kysyisinkin, kuinka voimme sitten suojella kuluttajaa. Mehän haluamme, että kuluttajat saavat turvallisia elintarvikkeita ja haluamme suojella myöskin ö, maanviljelijöitä epäreilta kilpailulta. For being here. Kiitos komission että olette paikalla. Ensin haluaisin todeta, että olen tyytyväinen ehdotuksiinne EFSAsta niin, että sitä saataisiin avoimempia määrärahoja olisi enemmän. Tämä ei kuitenkaan päätä kaikkea kritiikkiä. Kyse on pikemminkin oireista ja tämä huolestuttaa minua, sillä ongelmat ovat syvemmällä. Me näemme, että tieteellisissä arvioinneissa todetaan, että kemikaali on hyvä tai huono, siihen liittyy riski tai sitten ei. Mutta sitten kun lupa myönnetään, niin sitten kritisoidaan, mutta jos ei lupa myönnetä, niin sitten kritiikkiäkään ei kuulla. Eli tämä on hieman tekopyhää. Ei pidä syyttää tiedettä arvioista tai kannanotoista. Kenties te ette pidä lopputuloksesta, mutta on tekosyy, tekopyhää syyttää tiedeyhteisöä sitten siitä, että se ei tee työtään hyvin. Kun esimerkiksi kemiallinen aine kielletään, niin sitten kritiikkiä ei kuulu lainkaan tieteelliseltä perustalta. Tämähän ei ole pelkästään komission vika, vaan on myös parlamentin vikaa se, että me näissä menettelyissä sitten syytämme tiedettä. Jos meillä ei olisi tiedettä käytössämme, niin sitten ongelmat ovat valtavia. Sitten täytyy kyllä käydä poliittista keskustelua kemiallisista aineista. Enpä tiedä kollegoista, mutta ei minulla ole riittävää osaamista. En ole toksikologi, en joskus tiedä edes näitä kemiallisia nimityksiä eri aineille, eli katastrofihan siitä syntyisi. Edustaja Patar. Olinik, että minä uskon, että... Kiitoksia paljon komission jäsen. Uskon, että EFSAn lisärahoitus olisi yksi tapa saada tiedeyhteisöltä enemmän objektiivista tietoa esimerkiksi glyfosaatin vaikutuksista. Mitä afrikkalaiseen sikaruttoon puolestaan tulee, kun sikarutto tuli Viroon, toimin silloin itse maatalousministerinä Virossa. Te puhuitte jo siitä, mitä kaikkea on jo tehty sikaruton osalta. Mutta voisitteko hieman kertoa lisää eläinlääketieteellisestä puolesta? Kuinka menestyksekästä eläinlääketieteellinen toiminta on ollut? Onko mitään toivoa sen suhteen, että keksittäisiin joko parannuskeino tai rokote sikaruttaa varten? Se olisi erittäin tärkeää. Kiitos myöskin puolalaisille kollegoille, jotka järjestävät erittäin tärkeän tilaisuuden, jossa käsiteltiin Afrikkaista sikaruttoa. Se järjestettiin pari päivää sitten. Hoisling. Anteeksi, että vielä kerran pyydän puheenvuoroa, herra komission jäsen, mutta ette vastannut kysymykseen, niin mitään kysymykseen siitä, mm, mitä tapahtuu neonikotioideille. Mehän olemme kieltäneet kolmea, että miltä näyttää tilanne nyt, kun jäsenvaltiot nyt pyytävät tällaista hätä hyväksyntää. Minä hyväks, oletin, että kielto on kielto, mutta näyttää olevan kuitenkin niin, että jäsenvaltiot hätätilanteessa hakea tällaisia lupia. Ja muistan, että mä on ollut tämmöinen tilapäinen kielto, eikä se johtanut siihen, että neonikotyylien käyttö olisi vähentynyt. Pitääkö nyt pelätä aivan samaa? Minä sanoisin vain, että tämä aiheuttaa varmasti kriittistä keskustelua julkisuudessa, koska kaikki ajattelevat, että tämä on nyt kiellettyä, mutta jos jotkin maat jälleen käyttävät näin aiteita, seuraa kysymys siitä, miten pitkälle tämä kielto menee, vai voiko jokainen itse päättää jäsenvaltioissa. Haluaisin kuulla tähän vastauksen. Surupe. Edustaja Rope. Ačiū, gerbiamas pirmininkė, gerbiamas komisarė, ačiū. Komission jäsen. Monet kiitokset mahdollisuudesta esittää teille kysymyksiä. Kiitos esityksestä, eh, jonka olette meidät täällä pitänyt. Mitä tulee tähän sikaruttoon, olisin kysynyt mielelläni teiltä eh, kysymyksen, joka on hiukan retorinen kysymys. Mitä ovat teidän suunnitelmanne? Milloin tämä ongelma saadaan pois päiväjärjestyksestä? Koska se alun perin kosketti neljää maata, nyt niitä on jo kuusi, joissa tämä ongelma on todella laaja. Ehkä tässä vaiheessa pitäisi selkeämmin tehdä jotakin ja osoittaa jäsenvaltiolle jokin tapa, jolla tämä voidaan ratkaista. Haluaisin tarttua teidän ehdotukseenne, koska nyt tällä hetkellä käydään neuvotteluja. Ja me katsomme, miten tämä sähkö voisi kulkea paremmin yli rajojen, ei pelkästään tavaravannetta huolehditaan siitä, että ylijäämä yhdessä maassa voidaan hyödyntää paremmin toisessa maassa, että voidaan käyttää enemmän uusiutuvia energialähteitä. Mikä on sitten tilanne elintarvikkeiden hintojen osalta? Eikö siinäkin pitäisi ryhtyä toimiin? Eikö pitäisi olla niin, että myöskin ottaisin huomioon kansanterveysstandardit, tuotantostandardit – Eli jos me otamme sellaista käyttöön, jos meillä on yhdet markkinat, silloin pitäisi olla yhtenäiset lähtökohdat, koska Euroopassa investoidaan paljon korkealaatuiseen tuotantoon ja sitten tulee valtavasti tuontia eri maista ja tämä kilpailu on sitten epäreilua. McGuinness. Thank you, Chair. Um... Kiitos puheenjohtaja. Pyydän anteeksi komission jäsen. En kuullut teidän puheenvuoronne joten esitän kommentin pikemminkin kuin kysymyksen. Uskon, että kasvin suojelu tulee olemaan erittäin merkittävä kysymys ilmastonmuutoksen vuoksi. Sain hiljattain puhelun irranista huolestuttavan puhelun, jossa joitakin puuviljelmiä on uhattuina muukalaislajien vuoksi. Yksi asia, joka minua Huolestuttaa on se, että Euroopassa meillä halutaan kieltää kaikkia asioita. Joskus tarvitaan kemiallisia aineita näiden kasvin suojeluongelman ratkaisemiseksi, joten niiden käyttö joskus on kerta kaikkiaan tarpeellista. Aina mikä haluaisimme ilomielen kieltää ovat savukkeet. Tiedän, että teillä on erittäin, tiukka, mm, erittäin voimakasta kanta tähän, mutta olemassa olevat ongelmat täytyy hoitaa myöskin varautua sellaisia, joista emme vielä tiedä. Poprosimy pana komisarza, tak, nie jest zbyt długo. Herra komission jäsen, teillä on puheenvuoro. Thank you so much. Sometimes it's very difficult. Joskus on hyvin vaikea olla lyhytsanainen, koska kysymykset ovat hyvin mutkikkaita ja kattavat monia eri alueita. Mutta aloitetaanpa Rova Aguileran kysymyksestä – me todellakin otimme huomioon ehdotut muutokset, mikä liittyi tuottimääräyksiin ja näitä tullaan vaan lisäämään äh, lainsäädännössä myöskin, jotka liittyvät sitruelmien tuotantoon. Nämä koskee niitä maita, joissa tämä on relevanttia keskustelua on käynnissä jäsenvaltioiden kesken – Tämä kysymys tuli myös Katova Garcialta tästä listasta. me jäsenvaltioiden kanssa keskustellaan tästä luettelosta, koska meidän pitäisi todellakin esitellä tämä luettelo. Ja nämä keskustelut ovat edelleenkin käynnissä kaikkien 27 jäsenvaltioiden 28 jäsenvaltion kanssa tällä hetkellä. Tämä ei ole kovin helppoa vielä, mutta me yritämme hoitaa asian miten tämä eh, sillä eh, fastidiosa, herra Caputo kysyi tästä. Xylella fastidiosa. Tästä, herra Caputo kysyi tästä ja GMOista ja myöskin hormonihäiritsijöistä ja glyfosaatista. GMOiden osalta ei ole mitään eh, Eh, ristiriitoja, eikä myöskään glyfosaatin osalta. Se, että on paljon maita, jotka pyytävät lupia eh, vuosittain, on asia, josta EFSA päättää. On hyvä, tämä on hyvä tapa osoittaa, miten EFSA pystyy tarttumaan tällaisiin kysymyksiin. Suurin osa hakijoista, eh, hakemuksista on sellaisia, että ne eivät vaadi sitä, että komissio pitäisi puuttua, koska ne eivät ole mitenkään kiistanalaisia ja on paljon selvityksiä, jotka osoittavat, mm, miten tätä voidaan soveltaa. Ja te puhuitte myöskin näistä rahoitusmalleista, mutta on selvää, että on sisäisiä ongelmia siinä, miten FC-julkiset viranomaiset voisivat valita erityisiä laboratorioita. Ja osin on kysymys myöskin hyvin pitkään kestävissä hallinnollisista toimista ja Tämä voisi kestää pitkään ennen kuin saadaan tällaiset selvitykset tehtyä, joten me olemme tässä vaiheessa valmiita muuttamaan rahoitusmallia. Se olisi hyvin mutkikasta. Sitten merkintäkysymykset. Olen yhtä mieltä teidän kanssanne. Mitä, herra De Castro, nyt onkin aika puhua näistä kysymyksistä. Ehkä voisimme järjestää keskustelun mahdollisuuksista saada jonkinlaisen yleiseurooppalaisen merkinnän Made in EU, jossa ja sitten mainittaisiin vaikka Made in EU, Saksa, Made in EU, Puola, Made in EU, EU, Liettua. Eli olisi tärkeää, että olisi johdonmukaisempi lähestymistapa, koska meillä on tälläkin hyvin vaikea tilanne tässä. Ja nyt yhteismarkkinat ovat 25 vuotta ja näin hyvän tilaisuuden nyt keskustella näistä kysymyksistä. Olemmeko me valmiita johonkin Euroopan laajuiseen mukaan myöskin alkuperämaan, koska ihmisten haluavat kuitenkin nähdä Italia, Liettua, Ranska, joten yhdet puitteet, niin kuin meillä eurossakin on, hyvin harmonisoitu me voimme nähdä euron, ja sitten kuitenkin kansallisia symboleja, Joten tämä on, on hyvin tärkeää, että on jotakin yhteistä näillä tällä yhteisillä sisämarkkinoilla, mutta totta kai meidän pitää sitten keskustella asiasta. Nyt olisi oikea hetki käydä näitä keskusteluja. Rovan Garcia otti esille kysymyksen, anteeksi. Niin. Okei, okay, niin. Hmm. Hunaja ja petostoimet eh, hunajan yhteydessä. Suoraan sanottuna tämä hunajapetokset ovat ongelma. On helppoa väärentää hunajaa, sitä on vaikea havaita. Me käymme keskusteluja eri eh, viranomaisten kanssa tässä ja meidän on ostettu tämä vaikea. Minä rohkaisisin jäsenvaltioita vahvistamaan ponnisteluja nimenomaan hunajatuotteiden valvonnassa siis tällaisten tuotteiden, jotka tulevat EU-markkinoille niin, että osataan enemmän ihmisiä resursseja, jotta voidaan kohdata nämä haasteet. Mutta se, että muutetaan jotakin äh, mm, lainsäädännön puolella, siihen me emme ole valmiita tässä vaiheessa. Olisi parasta äh, parantaa valvontaa paikan päälle ja jäsenvaltion tulisi tehdä tämä. Mitä tulee sitten Xylella, se on todellakin hyvin vaikea kysymys ja vaarallinen kysymys. On maita, joita tämä koskettaa. Ne ovat Espanja, Ranska, Italia, siis kolme maata. Ja on joitakin tapauksia Saksassa kasvihuoneissa – Voin todeta, että Espanja toimii hyvin tehokkaasti. Tilanne on erilainen Italiassa. Italiassa meillä on todellinen ongelma konkreettisten toimenpiteiden toteuttamisessa ja pyrimme nyt yhteistyöhön tekemällä esityksiä, jotka olisivat sellaisia, että olisi enemmän kansallisia suunnitelmia keskustelemme asiasta Italian hallituksen kanssa ja sitten katsomme, miten voidaan parantaa kapasiteettia tässä. Tällä hetkellä ei ole hoitoa. Ainoa vaihtoehto on vain poistaa puut, jotka ovat joutuneet tämän kohteeksi. Ja ihmisten on hyvin vaikea hyväksyä tällä. Mutta meidän täytyy toteuttaa tätä strategiaamme, jotta yksilöillä voidaan poistaa ja pyydämme Italiaa tekemään enemmän asiassa paikan päällä. Herra Rope, jos sallitte, vastaan teille liettuaksi. Niin, te todellakin olette esittäneet hyvin vaikean kysymyksen sikarutosta ja siitä, miten kertakaikkisesti päästään eroon tästä vitsauksesta. Me olemme kääntyneet tutkijoiden puoleen ja tällä hetkellä tapahtuu tutkimuksia rokotteen kehittämiseksi taudin aiheuttaja vastaan. Ilman rokotetta voi olla vain bioturvallisuustoimenpiteitä, eli voidaan toteuttaa tietynlaista metsästysstrategiaa villisekojen tapauksessa – ja voidaan huolehtia siitä, että laiton kauppa ja laiton kuljetus saadaan loppumaan. Tässä voidaan siis vain puuttua inhimilliseen tekijään, mutta mutkikkaammat toimenpiteet, niitä tähän asti emme ole voineet soveltaa, koska se ei ole ollut mahdollista. Ja niinpä on vaikea saada tätä vitsausta hallintaan. Tämä on kielteinen esimerkki, koska 40 vuotta sitten tämä ongelma ensimmäisen kerran nousi esille, eikä vielä tähänkään mennessä olisi sitä saatu ratkaistua, koska se ei koske pelkästään villisikoja, vaan myöskin karanneita tavallisia sikoja, joita kukaan ei surmaa ja vahingot ovat todella hyvin kattavia. Meidän on edelleenkin hyvin vaikea katsoa, miten me saamme eri jäsenvaltioita jäsenvaltioiden hallinnon vakuutuneeksi siitä, että he tekevät tälle jotakin toimenpiteitä ja panna vieläkään toimeen. Espanjassa on ilmennyt tätä sairautta, mutta se oli Espanjassakin pitkään ongelma ja sillä kuitenkin saatiin aikaan läpimurto tilanteessa, siis toimenpiteillä, joilla onnistui saada hallintaan taudin äh, puhkeaminen. Niin kuin sanottu, on mahdollisuuksia saada tilanne hallintaan, jos toimenpiteet pannaan oikein toimeen, mutta jos halutaan suojella kokonaista äh, maanosaa, siis toisella puolen rajaa Irkutskista Kaliningradiin, siellä ei voida saada toimenpiteitä, jotka olisivat sataprosenttisesti toimivia ilman rokotetta. Tämä voi toimia joko vain rokotteilla tai niillä toimenpiteillä, joita meillä tällä hetkellä on käytössämme, mutta minä en pysty sanomaan todellakaan, mihin mennessä tämä saadaan torjuttua lopullisesti. Euroopan unionissa on saatu aikaan joitakin tuloksia, mutta Venäjän kanssa on 10 000 kilometrin raja ja se merkitsee sitä, että Euroopan unionissa me todellakin voimme saada aika muutaman sadan kilometrin käytävän, mutta emme voi hallita 10 000 kilometriä. Se on, täytyy sanoa, että monet ministerit ovat mukana tässä, ei pelkästään maatalousministeriöt. Mitä sitten tulee eri normeihin, niin haluaisin vakuuttaa teille, että on niin, että jos kolmannet maat saavat oikeuden harjoittaa että siihen, että ne tuotteita tuodaan EU-hun, ne saavat tehdä sen vain siinä tapauksessa, että he saavat eurooppalaisen sertifikaatin. Ja tuo sertifikaatti sisältää kaikki vaatimukset, jotka koskettavat EUta. Eli tämä ei suinkaan merkitse sitä, että kaikki yritykset saavat tällaisen tuontiluvan, vaan vain tietyt. Tämä koskee Brasilia, Intia, tämä koskee jokaista kolmatta maata. Tapahtuu myöskin tutkintoja, ja tämä sertifikaatti jaetaan, tapahtuu valvontaa ja jos on rikkomuksia, niin silloin tämä sertifikaatti vedetään pois. Sopimus kolmannen maan kanssa ei avaa kaikille elintarvikkeiden viejille ovia. Jos ei noudata meidän turvallisuusmääräyksiämme, silloin ei ole mahdollisuuksia näiden tuotteiden tuontiin EU-hun. Tämä ei ole myöskään yrittäjille helppoa, koska heidän pitää sitten todellakin ryhtyä toimiin, jotta he täyttävät ne vaatimukset, jotka, joita edellytään eurooppalaisessa sertifikaatissa. Eivät he voi vain pitää kiinni huonommista turvallisuusmääräyksistä. Se ei käy. Sama koskee tietyssä määrin myöskin kysymyksiä, jotka, kysymystä, joka tuli Kroatiasta. Orva Petir esitti kysymyksen, joka koski valvontaa. Siis hedelmiä ja vihanneksia. Ja minä haluaisin myös teille vakuuttaa, että tilanne on hallinnassa. Te puhuitte toimenpiteistä, joissa ei ollut oikein se, että nämä toimenpiteet, eh, niistä päätettiin. Tulen tutkimaan asiaa ja vastaan teille asiaa kirjallisesti. Mutta mitä tulee yleisiin normeihin ja ennen kaikkea niihin, jotka ovat koskevat teurastamoja, niitä sovelletaan. On olemassa selkeät suuntaviivat. Niitä on pakko käyttää kaikkien teurastamoyritysten ja on olemassa valvontatahoja, joiden tehtävään kuuluu valvoa. Ei kuka tahansa voi avata teurastamoa ilman lupaa. Ja luvan saa vain silloin, kun pystyy noudattamaan normeja. Se merkitsee sitä, että jos tapahtuu jonkinlainen tapahtuu jotakin ongelmia, silloin valvovat tahot puuttuvat asiaan ja silloin vedetään tältä teurastamolta lupa pois. Ei ole mahdollista jatkaa toimintaa. Herra Patar Virosta esitti myös kysymyksen lääkkeistä sikaruttoa vastaan minä puhuin asiasta. Tällä hetkellä vielä ei ole mitään rokotetta. 16 miljoonaa euroa on asetettu tutkijoiden käyttöön tällaisen rokotteen kehittämiseksi. Tähän asti tässä vielä ei ole saavutettu menestystä, joten lopullista vastausta vielä ei ole. Jos rokote olisi olemassa, olisimme tietysti käyttäneet sitä ja laajalti. Sitten herra Hoisling esitti vielä yhden kysymyksen, joka koski tällaisia hätälupia. Olette aivan oikeassa. Seitsemässä maassa on valvottu tilanne. Niissä on tämä käytäntö. Siellä myönnetään tällaisia nopeita lupia ylimääräisiin toimenpiteisiin. EFSA tällä hetkellä tekee selvityksiä asiassa ja olemme myöskin vaatineet näiltä mailta tietoa, perusteluja. Näiden maiden pitää osoittaa, että ne ovat todellakin toimineet sen mukaan, kuin lainsäädäntö edellyttää. Heidän niin pitää pystyä perustamaan, perustelemaan ratkaisut ja me teemme selvityksiä näissä maissa. Tulevaisuudessa sääntöjä tullaan vielä tiukentamaan niin, että ne maat, jotka haluavat myöntää tällaisen poikkeuksen erityistapauksissa, saavat velvoitteen eh, tiedottaa asiasta, ilmoittaa asiasta, niin pitää asettaa myöskin tiedot käyttöön tästä asiasta ja vasta sen jälkeen ne voivat tehdä päätöksen, koska tällä tavoin todennä, koska muussa tapauksessa todennäköisyys, että tällaista väärinkäytöstä on aivan liian suuri. Kysymys on siis seitsemästä maasta ja niissä maassa me olemme nyt aktiivisia ja vaadimme vastausta siihen, onko päätös ollut riittävän perusteltu. Ja tuloksen mukaan tulemme sitten käymään keskustelua maiden kanssa. Kiitoksia erittäin paljon komission jäsenille. Tämä tarkoittaa nyt sitä, että olemme saaneet tämän esityslistan kohdan loppuun käsiteltyä. Puheenjohtajalla ei ole mikrofoni päällä, tulkit eivät kuule. Kiitoksia teille. Tämä tarkoittaa nyt sitä, että olemme saaneet päätökseen keskustelun komission jäsenen kanssa. Mikäli muita kysymyksiä ei ole tai mitään muuta, mitä haluatte sanoa, niin voimme lopettaa tämän kohdan käsittelyn tähän. Kiitos paljon komission jäsen Andriu Kaitikselle. Uskon, että me kumpikin sekä te että me tarvitsemme tätä keskustelua, koska tämähän tarkoittaa nyt sitä, että olemme ajan tasalla. Olemme saaneet nyt kaiken olemassa olevan tiedon näistä kysymyksistä. Kiitos paljon siitä. Nyt sitten suoraan seuraavaan asiaan, koska olemme hieman aikataulusta jäljestä. Joka tapauksessa lämpimät kiitokset teille. Joten suoraan seuraavan asian kohtaan 10 esityslistalla. Meidän on määrännyt keskustella Euroopan investointipankin varapääjohtaja Andrew McDowellin kanssa. Aiheena että maatalouden ja biotalouden investoinnit. Tervetuloa teille, herra McDowell. Te vastaatte investoinneista ja maatalousalan ja biotalouden investoinneista investointipankissa –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 come to... Siis uh, and for the... Kiitos saamastani kutsusta valiokuntaanne ja näistä lämpimistä tervetulleista sanoista. Kenties voin esitellä itseni jo tarkemmin. Olen Andrew McDowell, Euroopan investointipankin varapääjohtaja. Minulla on ollut kunnia vastata maatalousalan toimista viime joulukuusta eteenpäin. Tim van Belgan edeltäjäni, jonka varmaan tunnette, silloin jäi eläkkeelle pankista – hoidin energia-asioita ja joitakin muitakin asioita aiemmin investointipankissa. Paikalla on myöskin Werner Schmidt, joka vastaa ympäristöstä ja kestävästä aluekehityksestä ohjelmaosastolla, jonka tehtävänä on vastata maatalousalan lainanantopolitiikasta – olen erittäin iloinen siitä, että olen täällä tänään, koska tässä minulla on hieno tilaisuus omalta osaltani ja pankin yksiköiden osalta ja hallintokomitean nimissä esitellä parlamentille niitä toimia, joilla voidaan tukea maataloussektorin investointipankissa. Edeltäjäni uskoakseni Finban Belgan oli kolmisen vuotta sitten valiokuntani kuultavana, joten on korkea aika, että saa tehdä tasaista tietoa EIBn toimista tällä sektorilla. Mikä sallitte puheenjohtaja, muutama sananen investointipankista yleisesti ottaen. Te olette varmaan iloisia, kun kuulette, että minulla ei ole puhetta, jonka suoraan luen paperista, vaan esitän vain muutaman huomioon ja sitten vastaan kysymyksiin. Rooman sopimuksesta sen allekirjoittamisesta on kulunut 60 vuotta ja investointipankkienhan silloin perustettiin ja se on jäsenvaltion omistama pankki. Jäsenvaltiot antoivat meille 60 vuotta sitten alkupääoman. 10 vuotta toimii Brysselistä käsin, sitten siirrymme Luxemburgiin. 4 miljardin euron verran saimme sikäläis nykyvaluutassa laskettuna 60 vuotta sitten Eli ikään kuin nämä kultaharkot kuudelta perusteiseltä. Tämä neljä miljardia on nyt on perussopimuksen suomalla etu, etuskohtelulla siitä senkin avulla, että emme maksa veroja enkä osinkoja. Tämä neljä miljardia on tämän ansiosta voinut muuttaa kestäväksi lainanantotoiminnaksi, joka vastaa noin 600 miljardia tänä päivänä. Yksi ainoa lisärahoitus saatiin kriisin aikana, jolloin saimme 12 miljardia lisää pankin pääomaan. Emme saa mitään budjettitukea, paitsi silloin, kun mandaattikysymystä uudelleen tarkastellaan. 60 vuoden aikana meistä on tullut maailman suurin, suurin monenvälinen lainanantaja. Tätä ei usein käsitetä, mutta EUn toimijana Investointipankki on maailman suurin monenvälinen ja Laina, lainat ja investoinnit ovat viime vuonna 78 miljardin luokkaa, eikä kaksi kertaa suurempi olemme tässä suhteessa kuin Maailmanpankki. Suurin osa toimista, 90 prosenttia kohdistuu Euroopan unioniin, noin 10 prosenttia menee unionin ulkopuolelle. Meidän tehtävämme lakisääteinen tehtävän perussopimusten valossa on tarjota rahoitusta ja asiantuntemusta, jolla voidaan tukea taloudellista kestävää investointia, jotta voidaan päästä Euroopan unionin tavoitteisiin. Tämä tehdään kolmen otsakkeen alla. Lainanantotoiminta ensinnäkin, joka nyt on laajentunut. Siihen ei pelkästään antaa perinteisiä lainoja, vaan tehdään investointeja Euroopan investointirahaston tytärtoimijamme kautta. Lisäksi otamme käytännössä riskejä teemme investointeja ilman etukäteisrahoitusta, joten me kannamme lopullisen vastuun ja Euroopan investointirahasto myöskin toimii tällä tavalla. Lainan antamisen lisäksi me auttamme yhdistämään rahoituslähteitä. Ja kun puhun blending-käsitteen alasiasta, me houkuttelemme tällä toiminnalla muita rahoittajia mukaan, joko EUn tai valtioiden budjettivaroista tai kolmansilta osapuolelta on saatu mandaatti, jotta voidaan käyttää Euroopan unionin ulko- ulkoisia varoja. Tämä on se kolmas väline, jota me käytämme, jolla voidaan tukea investointeja. Annamme myöskin teknistä apua ja meillä on myöskin neuvoa antava palvelu, jo- jolla autetaan pääsemään yli esteistä, jotka hankaloittavat investointien tekemistä – Tämä on pitkään ollut vastuualueitamme. Hiljattain on myöskin otettu hoitoon Euroopan investointialan neuvoa antava elin esirahaston alla. Eli se on yhden luukun järjestelmä, jotta voidaan auttaa sijoituksen tekijöitä. Tietystikin meillä on tässä kahtalainen mandaatti. Olemme kaupallinen toimija ja meidän täytyy saada tuottoinvestoinnista, koska emme saa mitään budjettiapua. Rahoituksen täytyy tulla pääomamarkkinoilta, pääomapohjamme kautta. Mutta investoinnit, joita me rahoitamme, eivät ole, niiden täytyy pelkästään olla kaupallisesti kannattavia. Ne täytyy olla myöskin tarojen kannalta mielekkäitä. Niiden täytyy olla järkeviä ja auttaa pääsemään niihin tavoitteisiin, jotka EUn politiikassa on asetettu. Tämä toimii niin, että rahoitetaan me pk-yrityksiä, koska pk-yritysten rahoitus on edelleenkin suuri haaste Euroopassa. Tähän kuuluu mukaan myöskin maatalousalan osuuskunnat aina 3000 työntekijän saakka. Tuemme taloudellisessa ja sosiaalisessa lähentymisessä ja aluekehityksessä rahoituksemme kautta. Tietystikin tuemme myöskin ympäristötoimia, resurssitehokkuutta, ilmastotoimia, myöskin tietotaloutta edistämme ja myöskin innovointihaasteeseen me tarttuneet. Ilman meidän liiketoimintamallistamme me olemme tripla A luokiteltu pankki. 60 miljardia on otettu lainaan. Tämä on erittäin äh, hyödyllistä, koska, koska me pystymme toimimaan AAA-pohjalta. Me saamme halvalla lainaa ja sitten voimme tämän antaa apuna eteenpäin tai lainoina eteenpäin. Tästä on voin mä myöskin halpakorkoista näin sitten muille toimilla. Emme investoi yksityisen sektorin, koska meidän sitoumuksemme on toimia yksityisen sektorin lisänä. Meidän tehtävämme ei ole toimia siten, että käytämme yksemme yksityistä rahoitusta, vaan pikemminkin houkutella yksityisiä toimintaan mukaan. Oma pääomamme on lähinnä pohjalla – ja meillä on tietty varanto, jota on saatu aikaan 60 vuoden operaatioiden avulla. Ne vasta, vasta 23 operaatioitamme, operaatioistamme 80 miljardia, mutta yksi kolmas osa toimistamme ovat sellaisia, joiden taustalla on mandaatti. Mandaatti, joka on saatu lähinnä Euroopan unionin talousarvion kautta, jota me käytämme riskipääomana, jotta voimme vahvistaa lainanantotoimiamme E, ESI-rahasto on tietysti tunnetuin näistä. Me olemme se toimielin, joka hoitaa ESIR rahasta Junckerin aloitteesta. Tämä on keskutettu budjettimandaatti, mutta meillä on mandeetteja myöskin käytetystä rahastoista hallintaviranomaisilta. Tehtävämme on antaa lainaa eri heidän vastuualueensa kuuluville alueille. Mitä mandaattiin tulee, on selkeää, että kun otamme EUn budjettirahoja vastaan, olemme vastuussa Euroopan parlamentille ja tuo yh- yhteisön tuomioistuimille toimistamme, kun rahoitamme toimia, joissa käytetään jäsenvaltioiden pääomaa suoraan EUn ulko- budjetin ulkopuolelta, niin silloin on erilaiset vastuu- ja raportointimenettelyt käytössä jäsenvaltioille eri hallinta elinten kautta. Ja se, mitä tulee e-, investointipankkiin ja maatalouteen, voidaan sanoa, että EIPtä ei useinkaan ole yhdistetty maataloussektorin siinä määrin, kun se on yhdistetty muihinkin moniin sektoriin, kuten infrastruktuurialaan tai tavarantuotantoon, ja muihin toimiin 60 vuoden aikana. Tässä on olemassa tietty syy tämän takana. Perinteisesti meidän omat jäsenemme, jäsenvaltiot johtokunnassa ja hallintoneuvostossa katsoivat, että maataloutta tuetaan riittävästi ja muutenkin yhteisen maatalouspolitiikan kautta ilman, että tarvitaan EIP-rahoitusta vielä lisäksi. Yhteisen maatalouspolitiikan luonne on myöskin yksi syy. Monet investoinnit, joita rahoitetaan unionin toimesta, meidän kannatamme katsottuna eivät ole taloudellisesti kannattavia. Ne eivät ole investointeja. Tässä on kyse tukisyistä ja kaupallisista syistä. Ja sitten meidän toiminnalle esitetyt vaatimukset ovat täyttäneet. Tämä on nyt muuttunut viimeisten kymmenen vuoden aikana huomattavasti. Muutoksia on tehty maatalousalalla ja yhteiseen maatalouspolitiikkaankin, joten nyt asia on niin, että monet investoinneista, joita me edistämme nyt, tai joita tarvitaan maatalousalalla vastaavat meidän tukikelpoisuuskriteerejämme. Siksi EIP nyt tekee yhteistyötä alan kanssa paremmin kuin aiemmin. Tietystikin me tunnustamme, että maataloustuotanto ja elintarvikkeiden tuotanto ovat erittäin suuri osa Euroopan taloutta, 18,3 miljoonaa työpaikkaa jäsenvaltiossa, joten meillä on vastuunamme tukea myöskin tuota alaa, ja se on nyt tunnustettu pankissa. Tunnustamme myöskin sen, että 55 prosenttia kansaista asuu maaseudulla, ja maaseudulla on keskimäärin huonompi elintaso ja huonommat palvelut kuin kaupungeissa. Toinen velvoite, joka pankilla on tietystikin, on se, että tuemme ilmastotoimissa jälleen kerran tunnustamme sen erityisen roolin, joka maataloudella ja biotaloussektorilla on vääjäämättä, kun pyritään pääsemään unionin erittäin kunnianhimoisiin ilmastotoimenpiteitä koskeviin tavoitteisiin, joten me olemme muuttumassa. Ja tietää e, enemmän, paljon enemmän olemme nyt kiinnostuneita maatalousan rahoituksesta. Kuinka tämä sitten toimii? Aloitimme antamalla yhteistyön muistion komission kanssa yhteensä vuonna 2014. Phil Hogan komissaarina tuota pyysi. Siinä määritetään ne alat, joilla voidaan tehdä syöllisemmin yhteistyötä komission kanssa ja mitä välineitä voidaan käyttää. Pankissa me myöskin hieman jäsentelimme asioita uudella tavalla. Werner voi kertoa alakohtaisesta suunnitelmasta pankissa, joka yhdistää EMP kaikki palvelut jotka ovat kiinnostuneita maatalousalasta, niin että voidaan luoda johdonmukainen strategia johdonmukaista politiikkaa pankissa maatalouden osalta. Millaisia välineitä Me tietysti voidaan antaa suoria lainoja esimerkiksi osuuskunnille. Ne ovat suuren luokan hankkeita ja kun puhun eri toimista maaseutuilla, puhun myöskin osuuskunnista 25 miljoonaa rahoitusta suoraan vastapuolelle ja me otamme suoraan lainasta riskit. Hiljattain annamme 55 miljoonaa lainaa ranskalaiselle Bas alanormandialaiselle alan osuuskunnalle maidon pastorisoinnin parantamiseksi. Tämä on uusi innovatiivinen hanke, joka luo noin 220 uutta työpaikkaa. 150 miljoonaa lainaa ruotsalaiselle metsäalan yritykselle, joka uudenaikaisti selluloosan tuotantoon. Me teemme paljon enemmän suoraa toimintaa nyt Esirin ansiosta. Se on yksi kaikkein suurimpia vaikutuksia, joita Esir on ollut maataloussektorilla. Monet maatalouden operaatiot ovat rahoituksen kannalta erittäin riskaapeleita, ne eivät ole tavan tyyppisiä infrastruktuurirahoituksia kuin jotkut muut. Hyvin riskaapelista toimintaa on kyse, riskaapelitoimistoon toimista on kyse, koska investointi on 250 miljoonaa aluntarahoitusta kyseessä ja 3 miljardia epäsuorasti yritysten kautta mukaan luettuna osuuskunnat ja noin 15 hankkeita on tällä hetkellä arvioitavina. Ja mitä pienempiin hankkeisiin tulee, olemme täysin tietoisia niiden merkityksestä maatalousaralla ja PK-yritykset on otettu yritysrahoitusella tavalla huomioon. Emme jätä niitä huomiota kun tehdään rahoituskumppanin kanssa yhteistyötä jäsenvaltiossa pankkien ja väliteen kautta me otamme riskin, jonka välittäjällä on, kun ne antavat lainaa lopputuen saajalle. Erittäin huokin ehdoin voimme tätä rahanta eteenpäin. Tai sitten voimme jakaa riskin rahoitusalan välittäjän kanssa. Palaan tähän myöhemmin. Epäsuorasti tarjotaan, myös investointirahaston kautta pääomarahoitusta yksityisille pääoma-alan rahastoille. Ei niitä rahoita pelkästään yrityksiä, vaan myöskin ra- rahoitamme aluekehityshankkeita yhdessä jäsenvaltioiden kanssa ja muita operatiivisia ohjelmia mukaan luettuna maatalousana ohjelmat, joten kansalliset jäsenvaltiot tietysti joutuvat pitämään kiinni yhteisrahoitussitoumuksistaan me tarjoamme hallitukseen myöskin lainaa, jotta hallituksen voi pitää kiinni näistä yhteisrahoitusvelvoitteistaan. 1,35 miljardia on annettu laina, jolla voidaan tukea Unkarissa, Puolassa, Sloveniassa, Slovakiassa ja Romaniassa tämän tyyppisiä toimia. Hiljattain Portugalissa annettiin valtiolle lainaa kastelualan hanketta varten, jolla estetään maan aavikoitumista. Lisäksi teemme yhteistyötä hallintoviranomaisten kanssa rahoitusvälineiden osalta tai niiden kautta rakennerahastoita ja aluekehitysrahaston varoja voidaan käyttää niin, että annetaan tukea, joka maksetaan takaisin. Annamme myöskin neuvoantavia palveluita, kun tehdään investointia maatalousalalla. Fee Campus on meidän yksi palvelu välineemme. Se tekee yhteistyötä pankkien kanssa, joita pankit voivat parantaa kapasiteettia, lainantokapasiteettia erityisesti niin, että rakennerahasto voidaan käyttää niin, että rahat virtaavat maatalouden tueksi. Tämä alkoi pikkuhiljaa tuottaa tulosta. Kaikki nämä välineet ovat nyt saaneet enemmän huomiota 2017 vuoden aikana. Me rahoittaneet luotoilla EFN e kautta 33 miljardin suuruisesti biotalouden sektorilla. Se oli meidän rahoitustamme. Tuo rahoitus puolestaan käynnisti noin 100 miljardin äh, arvosta investointeja niihin hankkeisiin, joita me tuimme bion talouden tuotantoketjussa. Huippu oli vuonna 2016, jolloin 12 prosenttia investointipankin kokonaisrahoituksesta meni biotalouden sektorille, mikä on huomattavasti korkeampi prosenttiosuus kuin mikä on sektorin osuus kokonaisuudessaan Euroopan taloudesta. Tämä on dramaattinen muutos kolmesta miljardista vuonna 2012 noin 9 miljardiin vuonna 2016. Mitä tulevaisuuteen sitten? Mikä olipa mikä tulos tahansa, Monista rahoituskehyksestä. Se on nimenkin teidän asianne enemmän kuin investointipankin. Näyttää siltä, että pyritään tekemään enemmän vähemmällä ja maksimoimaan tehokkuutta ja vaikutusta niillä varoilla, jotka ovat käytettävissä, olivat nuo rahat mitä tahansa. Rahoitusvälineiden käyttö EUn rahoituksessa on vahvistunut, en tarkoita pelkästään maataloussektoria, PK-yritysten sektorilla – Viime vuosikymmenellä tapahtui melkoinen muutos siitä, että käytettiin EU-rakennerahastoa antamalla tukea yrityksille sen sijaan, että käytettiin sitä siihen, että annettiin erilaisia luottoja maksettavissa takaisin. Ja me olemme olleet tärkein toimeenpanija näiden välineiden tapauksessa, mutta tämä on ollut hyvin menestyksekästä PK-yrityksessä, kaupunkikehityksessä, myöskin lisääntyvässä määrin energiatehokkuuden alueella. Phil Hogan, komission jäsen, on pyytänyt meitä käyttämään tätä kokemusta eh, niin, että saadaan enemmän sovellettua myöskin rahoitusvälineitä maataloussektorilla, että käytetään eh, investointirahaston varoja niin, että tehdään työ, työtä ja vahvistetaan sitä, että on eh, yhä enemmän luottoja, jotka ovat saatavilla ja pankkien toimintaa. Tämä tietenkään ei sovi kaikkiin investointeihin maataloussektorilla, mutta varmastikin on tiettyjä hyötyjä silloin, kun äh, nämä välineet ovat hyvin suunniteltuja. Tämä vipuvaikutus, joka mahdollistaa rakennerahastojen äh, toiminnassa sen, että ne saavat aikaan äh, lisäinvestointeja, jos meillä, meillä on hyvin suunniteltuja toimia, voimme saada aikaan viisi kertaa luotois, luottoina lisää tai viisikertaisen määrän luottoja PK-yrityksille. Tämä välineiden kierto luon, eli yksi euro, joka on käytetty, joka on tullut riskipääomaa niille, jotka tarjoavat luottoja, palaa takaisin eh, riippuen tietysti siitä, mikä on luottojen, luottosalkun kokonaissuoritus. Ja näemme, että PK-yritysten rahoituksen osalta, jota teimme vuosikymmen sitten kaupunki kehityksestä. Nämä rahat ovat palamassa takaisin hallintoviranomaisille, jotka nyt voivat sinne vapauttaa ne uutta välinettä varten, niin että voit tehdä tämän uudestaan, uudestaan ja uudestaan se, että tapahtuu toimintaa tällaisten välikäsien kautta rahoituksen alalla on myöskin etu, koska se varmistaa sen, että valitaan rahoituksen kannalta kestävät hankkeet. Euroopan komission pyynnöstä olemme tehneet työtä hallintoviranomaisten kanssa maataloussektorilla ja edistys on kohtuullista, mutta on, siis kuitenkin on edistystä. Olemme varmistaneet noin 200 miljoonaa eh, invest, noin 8-9 viranomaisen kanssa, jonka katsoin tuossa noin miljoona miljardin euron edestä luottoja maataloussektorin pk-yrityksille. Ollaan varhaisessa vaiheessa maataloussektorilla tämä ei ole niin, se oli niin, edistys ei ollut niin hyvä kuin kenties muilla sektoreilla, mutta kuitenkin näemme, että tämä on kiinnostusta ja yhä useampi hallintoviranomainenkin kokee tämän kiinnostavaksi siksi, että katsoo, että teillä on liittävästi varoja saada aikaan suoraan tukien tuen avulla antavaa, annettavaa apua. Oikeudelliset puitteet näille rahoitusvälineille on, tulee edelleenkin vahvistamaan yksinkertaisemman, niin, että tämä tehdään helpommaksi – lisäämällä tukea nimenomaan pääomalle. Ja eh, kysymys investointeja maaseudun infrastruktuuriin pelkästään luottoja pk-yrityksillä, vaan myöskin hankkeiden toteuttamiseen maaseudulla. Me esimerkiksi myöskin joustavampia luottoja, joissa takaisinmaksuehdot riippuvat eh, primääristen hyödykkeiden hinnoista, mikä on tietysti parempi eh, pk-yritysten kannalta maaseudulla mutta toteaisin, että me koemme, että EU-instituutiona, joka on yhä enemmän läsnä tällä sektorilla, että meidän täytyy nyt vahvistaa toimintaamme parlamentin ja komission kanssa ja ilmoittaa teille siitä, mitä olemme tekemässä, kuulla, mitä ovat teidän näkemyksenne, että pääsemme asiassa parhaimmassa tavalla eteenpäin. Minä puhun pankin hallintoneuvoston kanssa, kun sanomme, että eu pankkia ei vetä, pitää käyttää tämän sektorin tukemiseen nyt näinä hyvin haasteellisina aikoina. Kiitos. Kiitoksia. Nyt kuuntelemme valiokunnan jäsenten kysymyksiä. Edustaja Kaput, olkaa hyvä. Grazie, grazie. Kiitos puheenjohtaja. Minä olen erityisen tyytyväinen tämänpäiväiseen kokoukseemme. Näin voimme käydä äh, näkemysten vaihtoa investointipankin kanssa jokapäiväisistä kysymyksistä. Me haluamme Euroopassa säilyttää äh, sijamme maailmanlaajuisesti. Meidän tulisi tehdä enemmänkin työtä, kun ajatellaan yritysrakennetta maataloussektorilla Euroopassa – Katson myös, että tulisi painottaa entistä enemmän toimia esimerkiksi täsmäviljelyn alalla, innovoinnin alalla ja haluaisinkin kysyä teiltä, mitkä ovat ne painopisteet, joita te toteutatte? No sitten kun ajattelemme mikrorahoitusta ja toimia PK-yritysten hyväksi investointipankissa, niin toimintahan tapahtuu akkreditoitujen välittäjien kautta pääasiassa. Meidän täytyy rahoittaa yrityksiä erityisesti niillä alueilla, jotka ovat jääneet kehityksessä jälkeen. Haluaisin kysyä, mitkä ovat tämän mekanismin mukanaan tuomat hyödyt verrattuna keskittämiseen? Ja jos näette tässä metodologiassa jotakin haittoja, niin mitkä ne olisivat? Sopiko tämä aivan erityisesti esimerkiksi nuorten perustamiin yrityksiin. Me katsomme näitä hankkeita aina talouden näkökulmasta, mutta käytännössä kuitenkaan jäsenvaltioissa tätä tilannetta ei tarkisteta, jollei meillä ole eh, vahvaa rakennetta takeitten näkökulmasta, niin eh, miten sitten yrittäjät voivat saada rahoitusta? myös infrastruktuurin kannalta yritysalalla investointipankki voisi toimia. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Arvoisa varapääjohtaja, on hyvä, että olette tänään paikalla esittämässä niitä perusteluja, joiden takia investointipankki tällä hetkellä haluaa lähentyä maataloussektorin kanssa. Maatalousalallahan on pikemminkin toimittu perinteisesti suorien tukien kautta eikä niinkään rahoitusvälineiden kautta. Ja tämä on huomattava muutos ehdotuksissamme tällä alalla. Minkä takia tällä hetkellä investointipankki on näin kiinnostunut maaseutualueista ja maataloudesta? Onko investointipankki pankkina sitä mieltä, että nämä ovat strategisia innovointialoja tai kokeellisia aloja, niin kuin minä itse katson, myös tulevaisuuden kannalta. Te itse totesitte omassa alustuksessanne, että paradoksi on se, että tulot ovat maaseudulla pienemmät kuin muualla. Onko tässä myös yksi peruste sille, miksi tulevasta budjetista maaseudun kehittämisen osalta käytettäisiin 25 prosenttia. Tämähän on tärkeä rahoitusväline yhteisessä maatalouspolitiikassa ja onko tämä nyt sitten yksi syy, miksi haluatte myös muita toimijoita tälle alalle? Eli pitäisi saada enemmän tuloksia aikaan vähemmillä voimavaroilla. Te osittain jo vastasittekin seuraavaan kysymykseeni. Puhuitte paikallisista ja alueellisista hankkeista, joita tuetaan Minkä kokoisista hankkeista tässä olisi kyse? Myönnetäänkö myös niin sanottua mikrolainoitusta? Silloin kun investointipankki on kiinnostunut maaseutualasta, niin näistä kysymyksistä ja tilanteista on kyse. Oui, merci, monsieur le Kiitos puheenjohtaja, arvoisa varapääjohtaja. Tämä alu, aloite, jonka esittelitte, on luonnollisesti tervetullut. Tarvitaan myös yksityisille toimijoille rahoitustukea. Ne takaavat maaseudun mm, elonjäämisen. Investointipankki eh, voi vastata tämän alavan tuleviin haasteisiin. Bioala luonnollisesti on nouseva ala, se tarvitsee vielä lisää rohkaisua mutta ei pidä unohtaa niitä syitä, jotka ovat johtaneet tähän kriisitilanteeseen elintarvikealalla. Maailmanmarkkinahinnat ja kahdenväliset kauppasopimukset estävät kaikki pyrkimykset tämän alan vakauttamiseen ja ne estävät myös budjetin hallinnan ennakoitavuutta investointeja ei voida pitää tällä tasolla, jos emme huomioi näitä rakenteellisia kysymyksiä. Ja komissio totta kai joutuu tässä toimimaan, kantamaan päävastuun. Viljelijät toteuttavat myös ilmastotointia. On ikävää, että investointia ei tehdä enemmän kestäviin, halvempiin kasvinsuojelutoimiin. Kiitos. Pan Agnew. Agnew. Thank, thank you very much. Kiitos. Herra McDowell, tämä oli hyvin mielenkiintoinen yleiskatsaus investointipankin toimista, mutta ette maininnut Brexitiä. Minua kiinnosti se, mitä sanoit siitä, että jäsenvaltiot laittavat rahaa pankkiin, kun ne allekirjoittavat Rooman sopimuksen ja vuonna 2012 lisäävät lisää rahaa, joten siellä on paljon e, Britannian veronpaksajien varoja, jotka ovat Euroopan investointipankissa, mutta näyttää siltä, että mitään osinkoja ei palauteta yhdistyneeseen kunniaskuntaan, niin tämä on menettyä rahaa, kun lähemme Euroopan unionista. Mitä järkeä siinä, että rahat jäävät sinne, kun nyt näyttää siltä, että sillä rahoitetaan maatalousyrityksiä 27 jäsenvaltiossa, jotka kilpailevat brittien kanssa, joten brittiläiset veromaksajat maksavat, tukevat kilpailijoita. Tämä ei ole hyvä, mutta varmasti voisi kertoa, mitä ovat suunnitelmat, kun on huomattavasti summasta rahaa. Varmastikin on huolehdittu siitä erittäin hyvin, mutta mitä sille tapahtuu? Ja puheenjohtaja, minä aion nyt lopettaa. Jäljellä on 27 sekuntia. Voisitteko sulkea kollegojen eh, mikrofonit sillä hetkellä, kun aika on kulunut minuutti 30 sekuntia. Andrew. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos teidän puheenvuorostanne. Minäkin pohdin investointipankin toimintaa ma- maanviljelyksen alalla näinä aikoina, kun meillä on paljon ongelmia – sitten mainitsitte varsin isoja hankkeita, 27 miljoonaa oli esimerkki. Eli mikä on investointipankin suunta tässä? Vastedes, vaikkakaan emme tietenkään ole kaikki samaa mieltä, jotkut puhuvat äh, suurista yrityksistä, jotkut taas perheviljelmistä. Nyt säätelyvälineet äh, on sitten äh, hajautettu, tilanne on muuttunut, mutta kyllä meidän täytyy kantaa poliittinen vastuu jatkosta – rahoitusvälineillä tuetaan agrobisnestä nimenomaan. Mutta kuitenkin me haluaisimme tukea myös perheviljelmiä. On kovin vaikeaa kantaa tätä kaksitahoista vastuuta. Te ette tue viljelystä, vaan tuette oikeastaan yhden tyyppistä viljelyä. Eli täytyy tässä puhua selkeillä käsitteillä meillä on yhteinen maatalouspolitiikka ja sitten äh, vapauttaminen ja te ehdotta, ehdotatte sitä, että eh, keskitytään edelleenkin tiettyihin aloihin. Millä tavalla keskitytään? Eli eh, sitten käy niin, että maaseudulla ei enää kukaan asu eikä vuoristoalueilla, äh, mutta tämä kyllä nostaa esille kysymyksiä näiden maatalousmallien täydentävyydestä. Minkälaisia välineitä käytetään eh, julkisella alalla? Kyse on 500 miljoonasta eurooppalaisesta ja täytyy pitää mielessä yleistavoitteet maanviljelyksestä. Kyse on kuitenkin kollektiivisesta hyvästä. Kiitos. Kati Kati. Thank you um, and welcome. Kiitoksia. Tervetuloa herra McDowell. Haluaisin esittää kysymyksen, joka liittyy seikkaan, josta puhuimme keskenämme aiemmin – EIPn metsäalan toimet Irlannissa. Selitin jotakin niitä ongelmia, joita tämän aiheuttanut maan paikalliseen viljelijöille, koska ulkomaiset yritykset ovat syrjäyttäneet paikalliset toimijat ja sitten istuttaneet metsää, joka tavalla, joka vaarantaa paikallisen biologisen monimuotoisuuden – ja suurin ongelma, joka minulla on tämän kanssa, on se, että olen yrittänyt usean otteeseen yrittänyt saada tietoa siitä, miten nämä pääomasijoittajat tai rekisteröidään, mistä saa tietoa heistä, mistä saa tietoa kenttälöistä, niistä aloista, joilla kenttälö esiintyy. En ole saanut tätä tietoa. Kyse on suu enimmäkseen julkisista rahastoista, näin on sanottu. Kysyisinkin, tuleeko EIP julkaisemaan tuon tiedon, kun otetaan Iranissa sellainen tilanne, että 2 prosenttia metsistä vain on luonnonmetsää tällä hetkellä tai kotimaisessa omistuksessa on vain pieni osa. Ei tämä ole maatalouspolitiikan kannalta tarkoituksenmukaista. EIPn kilpeen tulee kyllä kolhu, mikäli tämän tyyppistä toimintaa te rahoitatte. Flanagan. Very much, uh, very... Kiitos. Hyvin mielenkiintoinen esitys. Me tapasimme Jane Fihnen. Hän työskentelee investointipankissa ja Irlannissa. Äh, ja sen Kathy juuri viittasi häneen. Meillä on samankaltaisia huolenaiheita. Voitteko kertoa meille tänään, kuinka varma olette siitä, että nämä investoinnit noudattavat eurooppalaisia määräyksiä eh, tismalleen ja ovatko ne kestäviä? Monet tavalliset viljelijät esittävät kysymyksen siitä, miten he voisivat saada yhtä lailla rahoitusta kuin nämä yksityiset eh, sijoitusfirmat. No sitten ilmoitettu luototus Robobankille. Se on saanut se on ilmoittanut myöntävänsä halpoja lainoja maanviljelijöille. Paljon tukitoimia tarvittaisiin. Tarvittaisiin myös oikeudenmukaisia hintoja ja kyse on yhteisestä hyvästä, ilmastotoimista, biodiversiteetistä, vedenlaadusta ja niin edelleen. Ja myös yhteinen maatalouspolitiikka tulisi jakaa oikeudenmukaisesti, eli oikeat hinnat, kohtuulliset hinnat tuotteista ja yhteisen maatalouspolitiikan oikeudenmukainen jano, ja jako. Tätä varmasti tulisi käsitellä ennen kuin menemme muihin aiheisiin. Te mainitsitte investoinnit ja sen, että täytyy saada myös tuottoa investoinneille, mutta tällä hetkellä kaikki ne seikat, jotka mainitsin, jotka tulisi parastaa, parantaa, äh, eivät toteudu ja viljelijät menettävät rahaa. Miten aiotte saada tuottoa, jollei nyt näitä muita asioita muuteta? Viljelijöille on annettu avustuksia, he eivät välttämättä, äh, siis ei, tukia ei tarvitse välttämättä maksaa takaisin, vaan se on erilainen kuin laina. Olisi hienoa tavata kaikki voittoa tuottavat viljelijät, mutta miten ajatellaan, että nämä lainat sitten voidaan maksaa takaisin? Laina ei ole avustus. Hoisling. Kiitos esityksestä. Mutta mitä nyt kuulin, kuulostaa voimakkaasti investoinnilta suureen tekniikkaan, maaltolisytyksiin satoja miljoonia pastorisointiin tai metsätekniikkaan, miljoona summia – missä on lähtökohta sitten pienille yrityksille, joiden on vaikea saada pääomaa? Siis tämä on se sektori, joka ei löydä pankkia, joka todella lainaisi rahaa. Tästä ei ole esimerkkejä. Missä on alaraja? PK, jotta PK-yritykset voisivat siis saada todellakin pääomaa. Te puhuitte siitä, että käytätte paljon rahaa biotalouteen. Voitteko kertoa, mitä te tuette? Biotalous on valtava käsite. Se voi pitää sisällään ihan mitä tahansa. Voisitteko kertoa konkreettisesti, mitä te tuette ja mihin suuntaan tämä kehittyy? Haluaisin täsmällisemmän yleiskuvan siitä, onko todellakin niin, että te tuette hyviä hankkeita laajalla rintamalla vai onko vain kysymys tekniikan parantamisesta Meillä on monia alueita, joissa ei tarvita lisää tekniikkaa, vaan tarvitaan innovaatiota markkinoinnissa ja muilla alueilla. Annetteko varoja myöskin tällaisessa käyttöön, eikä pelkästään tekniikan edistämiseen? Mäkines. Thank you, Chair. And, and... Kiitos puheenjohtaja, kiitos Andrew esityksestäsi. Kaikki tuijottaa tietystikin oman jäsenvaltiota, kun katson Irlantia. Näitä pankki investoi sinne terveyteen, liikenteeseen, kaupunkikehitykseen, Brexit-kysymyksiin, sosiaaliseen asumiseen ja uusiutuvan energian miljardin Metsätalous on joissakin Irlannin osissa kiistanan asia. Omalla verkkosivullaan te viittasitte siihen, että irlantilaiset ovat liiankin ihastuneita omaan metsätaloustoimintaansa ja tietyn tyyppisiin puihin. Voisitko kuvitella, että mikäli os, joukko viljelijöitä kollektiivina osuuskuntana esittäisi teille investointipyynnön, Menisikö tämä jäsenvaltion kautta tai jonkin muun suuren toimijan kautta? Ja miten suuresta pyynnöstä pitäisi olla kyse, että voi tulla teidän pakellenne? Rahoitus on tärkeä kysymys ja mitä halvemmalla rahoitusta saa, sen parempi. Voitteko kertoa, mitä mahdollisuuksia on? Bardzo proszę przedstawiciela komisji, komisji, pana... Ja nyt komissio, herra Pilke, olkaa hyvä. Yeah, thank you, Chairman. Just uh, Kiitos puheenjohtaja. Vain yksi tieto rahoitusvälineiden uh, roolista. Ne täydentävät avustuksia ja on myös uh, tarvetta investoinneille maatalousalalla ja maaseudun kehittämisen alalla yleisesti. Tietenkään me emme voi kaikkea kentällä valvoa. Me tarvitsemme täsmällisiä rahoitusvälineitä, jotka sopeutuvat, soveltuvat sekä pienviljelijöille että suuremmille tiloille. Ja haluamme varmistaa sen, että pääoma on saattavissa. Tarpeet ovat niin moninaiset, että tarvitsemme sopeutuvaisia rahoitusvälineitä, jotta pääsemme tavoitteisiimme. Investointipankki täydentää työllänsä meidän tekemäämme poliittista työtä. Meillä on myös kansallisia kehityspankkeja, ja haluamme tarjota mahdollisuuksia toteuttaa hyvälaatuisia hankkeita maaseutualalla entistä enemmän. Kiitos. Ten Nyt annamme vieraallemme puheenvuoron herra varapääjohtajalle. <clears throat> Thank you for your questions. Um, I will try and get through as many as I, I can. Mä vastaan niin monen kysymykseen kuin vain voin käytettävissä olevan ajan sisällä ja Werner Schmidt voi varmaan kollegani sitten täydentää. Innovoin, innovointi maatalousalalla on erittäin tärkeä tavoite. Kun me rahoitamme suuren luokan hankkeita, hankkeita joita jo ei liity pk siihen täytyy asettaa muita tavoitteita, esimerkiksi ilmastotoimia ja innovointitoimia mukaan. Emme rahoita siis pelkästään suuria bioalan yrityksiä tai maatalousalan jalostajia, vaan kun on kyse suuresta hankkeesta, hankkeen täytyy olla innovatiivinen, sen täytyy olla mukana uutta teknologiaa, prosessiteknologiaa tai jotain muuta uutta. Euroopassa nyt ensimmäistä kertaa kehitetään uutta teknologiaa tietyillä aloilla – ja tätä haluamme tukea, eikä innovaatiokomponentin täytyy olla aina mukana. Innovointi tietystikin voi toteutua myöskin yksittäisen maatilan tasolla. Me teemme mielellämme ja yhä enemmän yhteistyötä komission muiden kanssa ymmärtääksemme, minkä tyyppisiä innovointia, inno, innovaatioita tehdään maatalousalalla, ma- yritysten tasolla. Kyse on suuresta haasteesta ja mahdollisuudesta Euroopan kannalta. En puhu pelkästään siitä, kuinka maatilat pääsevät laajakaistan piiriin, vaan myöskin kun on kyse veden pinnan arvioinnista ja maaperän saastumisasteista ja maaperän tilasta. Tämä on yksi esimerkki. Ja yhä enemmän käytetään automaattisaatiota hyväksi maatiloilla. Tämän tyyppisiä asioita me pidämme silmällä, kun pyrimme uuden tyyppisen lähestymistapaan, kun on se maatilasta ja tuottavuudesta. Innovaatiot ovat äärimmäisen tärkeitä sen osalta, mitä me teemme. Mikrorahoitus yhtä lailla on erittäin tärkeä. Muutama sana jostakin mikrorahoitushankkeesta. Kenties en puhunut riittävän selkeästi, kun sanoin, kuinka me pyrimme tukemaan pienempän luokan hankkeita yleisesti ottaen. Tavanomaiset operaatiomme ovat suoria lainaoperaatioita. Mainitsen 25 miljoonan kynnysluvun, joka on erittäin suuri luku, kun annamme suoraan lainoja. Mutta välikäsien kautta ja pankkien kautta voidaan rahoittaa jopa 40 000 euron investointeja. Se on suuri investointi keskivertotilalle ja tämä on paljon menestyksikkäämpää toimintaa keskivertotilan kannalta. Näin ei voi tehdä suoraan, koska me olemme pankki, joka on suhteellisen pieni, siinä on suuri tase ja meillä on 3000 ihmistä töissä Luxemburgissa. Emme voi ryhtyä antamaan tämän kokoisia lainoja, koska se olisi tehokasta eikä toimivaa. Meidän täytyy luottaa silloin välikäsiin, jotta me autamme tekemään joko lainan korosta halvempia tai sitten otamme riskit. Täten meidän suopea tai hyvä asema markkinoilla heijastuu sitten huokeina lainoina avunsaajille. Ja pienempiin hankkeisiin juuri välikäsien kautta menee rahoitusta. Arvioisin, että 75 prosenttia käytännössä menee pienempiin hankkeisiin. Pyydän anteeksi, etten puhunut tästä hieman selkeämmin alustuspuheenvuorossani. Meillä erityisiä ohjelmia. Teemme yhteistyötä komission kanssa nuorten viljan auttamiseksi esimerkiksi. Olemme antaneet erityislainoja juuri nuorille viljelijöille välikäsien kautta Rabobankin ja joidenkin muidenkin pankkien kautta olemme antaneet lainoja nuorille viljelijöille erittäin huokeilla ehdoilla. Tukikelpoisuuskriteerit ovat sellaisia, että juuri nuoria halutaan auttaa, auttaa pääsemään mukaan yritystoimintaan ja tekemään investointeja. Entä sitten talouspuoli, se, että talouden kannalta mielekästä kyse Italian esimerkit. Edistystä on tapahtunut, teemme yhteistyötä nähdäkseen kymmenen alueen ja viranomaisen kanssa Italiassa, jotka ovat kooneet yhteen rakennerahaston varat ja alukehitysrahaston varat samaan pottiin. Ja tämä on sitten johtanut siihen, että 500 miljoonaa voi antaa lainaa pk yrityksiä kukin hallintoviranomainen pystyy itse määrittämään, minkä tyyppisistä aloista olisi kyse ja minkä tyyppisistä lainoista. tätä voidaan minimoida kustannukset ja tehdä toiminnasta taloudellisesti tehokkaampaa ja vaikuttavampaa Pankitkin ovat sitten kiinnostuneimpia, kun on kyse suurimman luokan toimista, vaan erittäin innovatiivinen tapa toimia. Lukuisat Itälän alueet ovat yhdistäneet voimansa ja EIP on tässä mukana mandatin kautta. Mikäli tämä nyt kuuden kuukauden sisällä toteutuu tämä kaikki, niin tämä on erittäin menestyksekäs esimerkki koko unionin kannalta katsottuna. Täällä puhuttiin myöskin politiikasta ja monivuotisesta rahoituskehyksistä ja yhteisestä maatalouspolitiikasta. Tässä kohtaa joudun kenties jättämään, jättämään tässä kysymykset sikseen, nämä poliittisemmat kysymykset. Ne ovat komission ja neuvoston ja teidän toimialaa enemmän. Me emme laadi politiikkaa, vaan pistämme sitä täytäntöön joten en suoraan oikeastaan voi vastata näihin kysymyksiin. No, on myös kysymyksiä, jotka liittyvät siihen, miksi maatalouden tietyt sektorit ovat vaikeuksissa ja, kysymykset, jotka vaikuttavat siihen, miten hinnat, miten, mikä vaikuttaa hintoon maailmanlaajuisesti, mikä, niitä, mikä paine niihin kohdistuu. Me pyrimme tukemaan sektoria, käsittämään näitä haasteita lisäämällä sektorin kilpailukykyä ja tuottavuutta, jotta pystymme todellakin vastaamaan siihen, että markkinoiden paine kasvaa. Brexitistä lähti myös kysymys. Haluaisin vain todeta, että tässä eromissopimuksessa, joka julkaistiin joulukuussa, on laaja kohta, joka koskee Euroopan investointipankkia, jossa määritellään ehdot, jotka liittyvät yhdistyneen kunnan eh, eroamiseen Euroopan investointipankista. Ja siinä kohdassa yksityiskohtaisesti katsotaan, miten maksettu pääoma palautetaan, joka on noin 3,5 miljardia, tullaan maksamaan aika, aikaa myöten. Se on yksi kohta irtoamistumissopimuksessa, josta on jo sovittu neuvotteluiden kesken. Tietenkään mitään ei ole sovittu, niin kun kaikesta on sovittu, mutta eh, tämä asia on kuitenkin neuvotteluissa sovittu näiltä osin. Eri maatalouden mallit selvästikin eri maissa niin siis yksi elementti komission esityksessä on, että maat voivat ajaa omaa lähestymistapaansa saavuttaakseen samat tavoitteet maatalouspolitiikassa. Me rahoitamme edelleen jäsenvaltioita ja niiden politiikkojen pohjalta niiden omien ö, osuuksien osalta, jotka liittyvät operatiivisiin ohjelmiin. Me ei pelkästään rahoita yhtä mallia tai yhtä järjestelmää. Me rahoitamme yhteisrahoitus kautta muuttaa jäsenvaltioiden valintoja, eh, mitä tulee niiden prioriteetteihin maatalouden alalla. Vastaus kysymykseen metsätaloudesta, jonka esitti edustivät edustajat Kathy ja Flanagan. Me haluaisin sanoa, että me olemme me emme ole politiikan tekijöitä. Irlannin hallitus on esittänyt tiettyjä näkemyksiä siitä, mikä on metsän kattavuuden tavoite. Ja tämä on osa EUn politiikkaa, josta komissio on tehnyt esityksiä. Ja kaikissa jäsenvaltioissa, pelkästään Irlannissa, jäsenvaltion itse täytyy hyväksyä ratkaisut. Me emme voi tehdä mitään tointa missä jäsenvaltiossa ilman jäsenvaltion hyväksyntää. Joten kun me rahoitamme metsätalouden toimia Irlannissa, me teemme esityksen Irlannin viranomaisille, jotka sanovat kyllä tai ei tämän toimen osalta. Me katsomme, että me viemme Irlannin metsätalouden investointia kestävämpään suuntaan, mitä rahoituksen tulee. Niin äsken rahoitimme erään Iso-Britannian pohjaisen rahaston toimintaa, jolla on irlantilainen kumppani, joka on sitoutunut nimenomaan kestävään metsätalouteen, joten pelkästään tällaisten monokulttuurilähestymistä vaan ohjelta, joka on ollut vallitseva Irlannissa. Me olemme nyt rohkaisemassa siihen, että otetaan lähestymistapa, joka on yleinen muissa maissa, kuten Tanskassa ja joissakin Keski-Euroopan maissa, jossa on tällainen kattavuus niin, että on eri lajeja, että ei tule tällaista 30 vuoden sykliä, jossa kasvatetaan ja kaadetaan metsätiestä istutaan uutta, joten tämä on taloudellisesti ja kaupallisestikin huomattavasti hyödy- hyödyllisempää, koska tällaiset metsät ovat kestävämpiä, mitä tulee tauteihin ja ilmastonmuutokseen. Tässä on tietty taloudellinen ja ympäristöllinen ja taloudellinen logiikka. Jatkamme siis sitä että pyrimme yritämme edistämään sosiaalisia ja ympäristöllisiä standardeja. Jos jokin jäsenvaltio uskoo, että jokin mitä me rahoitamme rikkoo kansallista tai EU-lainsäädäntöä, ympäristölainsäädäntöä. Meillä on valitusmekanismi, jota voidaan käyttää. Me tutkimme asian tarkkaan ja julkaisemme näiden valitusten tulokset, joten jos koette, että on esimerkkejä tästä, niin rohkaisi siis rikkomuksia, jotka koskevat kansallista EU-lainsäädäntöä metsäpolitiikan hankkeissa, pyytäisi tekemään tiedot? Mutta emme tiedä, ketä te rahoitatte. Me julkaisemme kaikki tietomme siitä, keitä tuemme. Se on kaikki nähtävissä meidän verkkosivuiltamme. Mutta mihin nämä varat sitten investoidaan? Kun me investoimme johonkin rahastoon, meillä on avoimuusvelvoite paljastaa, kuinka paljon me olemme investoineet siihen rahastoon ja ketä tuetaan ja mitä normeja me odotamme tuon rahaston noudattamaan. Se, ketä he rahoittavat, on rahaston vastuulla. Mutta me säilyttämme vastuun siitä, että noudatetaan ympäristö- ja sosiaalisia standardeja viime kädessä, joten kyllä olen valmiita jatkamaan, valmiita selvittämään tätä asiaa. Response to... Vastauksena kysymykseen McGuinnessiltä kollektiiveista. Totta kai, mitä tulee osuus toiminta yrityksiin. Me käymme aktiivisesti keskustelua erilaisista toimista, pelkästään Irlannissa ja muissakin maissa, siinä mitä rahoitettaisiin osuustoimintaa ja niiden investointeja, mutta olemme rahoittaneet itse asiassa jo muutamaa osuustoimintayritystä Irlannissa ja meillä on muita, eh, jotka ovat valmisteilla. Olemme myös rahoittaneet monia pieniä yrityksiä kosmealoitteen kautta, strategisen pankkiyhteistyön kautta Irlannissa, joten kumppanimme kanssa ja Euroopan investointirahaston kautta olemme tukeneet noin 330 miljoonilla, miljoonilla luontoja pankkijärjestelmän kautta viljelijöille Irlannissa. Ja nyt haluaisin antaa puheenvuoron eteenpäin kollegani Werner Schmidtille, joka voisi tahtoa muutamia kysymyksiä, joita tässä on, sellaisista, jotka liittyvät esimerkiksi mikroluottoihin. Thank you, Chairman, and good... Kiitos puheenjohtaja, hyvää iltapäivää kaikille. On todella ilo olla paikalla tänään. Muutama täydentävä kommentti niihin vastauksiin, joita olemme jo kuulleet. Muistuttaisin kaikille parlamentin jäsenille siitä, että me toimimme kysynnän perusteella. Jos kysyntää ei ole, niin me emme voi investoida. Ja jos ehdot eivät ole riittävän hyvät, niin äh, hankkeet eivät toteudu. Tässä haluaisin vastata saksalaisen jäsenen esittämään kysymykseen. Olemme havainneet, että haluamme jatkuvasti olla mukana tukemassa pk-yrityksiä. Jos teillä on sellainen käsitys, että rahoitamme vain suurempia operaatioita, niin näin todellakaan ei ole. Aivan niin kuin Andrew, Andrew mainitsi, 40 000 on tässä kynnysarvona ja vuonna 2017 80 prosenttia lainoituksestamme meni PK-yrityksille, 20 prosenttia sitten suurempiin toimintoihin. Jos teitä kiinnostaa se, mitä me rahoitamme eri aloilla, niin kaikki nämä hankkeet on julkaistu verkkosivuillamme. Ja siellä käsitellään aivan erityisesti myös maataloussektoria. No sitten mikroluotot. Andrew jo mainitsikin meidän tytäryhtiön investointirahaston, joka investoi varsin huomattavalla tavalla maatalousalalle. Jos haluatte pääsyn vaalipiireissänne, niin nettisivuilta löytyvät tiedot. Meillä on myös paikallistoimistoja suurimmassa osassa jäsenvaltioita. Tässä oikeastaan se, mitä halusin täydentävinä tietoina tässä vaiheessa esittää. Kiitos. Jeszcze prosił o głos pan poseł Flanagan. Pół minuty. Edustaja Flanagan, mutta vain puoli minuuttia. If a concern constituent... Mikäli huolestunut vaalipiiriläiseni ottaa minun yhteyttä ja epäilee, että on syntynyt saasteita ja ympäristölainsäädäntöä, on syntynyt, mikäli metsä on liian lähelle joenranta esimerkiksi – Mistä saa selville, onko Euroopan investointipankin rahaa mennyt tähän hankkeeseen ja miten voi ilmoittaa teille, että mikäli näin on käynyt, niin voisitteko sitten tehdä sille jotakin? Viittasin siihen, mitä sanoitte aiemmin, niin miten on? The first, uh... Ensinnäkin, kun on kyse suorasta rahoituksesta, on tietoa siitä, kenelle tuki on mennyt ja mistä metsäalueesta on kyse. Mikäli tulee valitus, joka koskee sitä, että pankki olisi rikonut ympäristö- tai muita säännöksiä, minkä tahansa viljelmän tai metsäalan osalta Irlannista voitte ilmoittaa meille. Me kerromme sitten, kuka on EIPen rahoituksen lopullinen edunsaaja pankin tai jonkun muun toimijan kautta. Mikäli valitus tulee, me voimme tehdä tutkimuksen ja sitten tutkimuksen tulokset julkaistaan. Tutkimuksen suorittaa riippumaton taho pankin, investointipankin valitusmekanismin mukaisesti ja sitten me julkaisemme tutkimuksen tulokset, joten voimme kyllä joka ikiseen valitukseen tarttua ilomielin näin teemme, mikäli tällaisesta meille ilmoitatte. Bardzo dziękujemy. Wyczerpaliśmy w tej, w tej chwili. Kiitoksia. Näin olemme kuulleet vastaukset vierailtamme jäsenten esittämiin kysymyksiin. Kiitos investointipankin edustajille vierailustanne tänään. Nyt olemme saaneet arvokasta tietoa, jota voimme sitten jatkossa käyttää hyväksi. Hyvät naiset ja herrat, tämä kohta esityslistalla on nyt saatu päätökseen ja vielä kerran kiitokset vieraillemme. Ikävä kyllä, joudumme nyt pikaisesti siirtymään seuraavaan esityslistan kohtaan, koska olemme jo hieman myöhässä aikataulusta. Nyt voimme siirtyä käsittelemään aihetta kaupungeissa ja niiden laittamilla tapahtuva viljely EU:ssa. Kuuntelemme nyt pyynnöstämme toteutetun tutkimuksen esittelyn. Vieraanamme ovat tohtorit Annette Pior ja Ingo Zazada. He tulevat maatalousmaiseman tutkimuskeskuksesta Saksasta. Tämä tutkimus on tilattu B-yksikön toimesta. Tarkoitus on saada tietoja kaupungeissa ja niiden laitamilla tapahtuvasta viljelystä EU-ssa. Analyysissä korostetaan tämän toiminnan erityispiirteitä, tämän tyyppisen viljelyksen etuja ja mahdollisia rajoitteita. Tämä on mielenkiintoinen aihe ja myös tärkeä ala. Täytyy muistaa myös tämän alan markkinamahdollisuudet. Näistä syistä olemme halunneet lisätietoa tästä kysymyksestä. Nyt haluaisin pyytää vieraitamme käyttämään yhteensä 20 minuuttia puheaikaa. Olkaa hyvä. Um, dear Mr. Chairman, uh, dear members of the parliament, um, um, thank you for the kind... Uh... Kiitos puheenjohtaja. Hyvät arvoisin, minä olen Ingo Sada. Olen Leibniz-keskuksessa, joka käsittelee maatalouden maisematutkimusta. Olemme iloisia siitä, että meillä on nyt mahdollisuus esitellä teille selvitys, joka liittyy kaupunkireuna-alueiden maataloudesta EU-ssa. Tätä esitti maatalousvaliokunta tehtäväksi. Ja tämä selvitys on nyt teidän käsissänne. Uh, the presentation we would like to structure um, along... Um... Me olemme into, uh, four different, um, Meillä on neljä eri aihetta. In urban context, then uh, motivaatiota, mutta mahdollisia viljelijöitä näillä kaupunkireuna-alueilla ja poliittista ja institutionaalista ympäristöä haluaisimme päättää muihinkin suosituksiin poliittisiksi toimiksi Ennen kuin me puhumme maataloudesta kaupunkien reuna-alueella, on aika tärkeää ensin miettiä sitä, mikä on tämä erityinen ympäristö, jossa tällaista maataloutta harjoitetaan. Ja kysymys on tällaisesta puoli alueesta, joka on sellainen alue, jossa kaksi aluetta kohtaa, eli kaupunki ja maaseutu. Ne ovat äh, kohtaavat siellä toisensa. Tämä on alue, jolle on tyypillistä voimakas dynamiikka. Siellä on voimakas kaupungistumisprosessi ja voimakkaasti niillä väestöön osalta, mutta kuitenkin on tyypillistä myös hajannainen hallinnollinen tilanne – mikä johtaa erilaisiin paineisiin, mutta myöskin mahdollisuuksiin. Ja tämä on tärkeää pitää mielessä, kun me puhumme maataloudesta näillä kaupunkireuna-alueilla. Viljelijöille näillä alueilla he kohtaavat voimakasta painetta. He kilpailevat maasta ja työntekijöistä, koska lähellä on kaupunkialueita. On myöskin muita konflikteja, jotka liittyvät tällaiseen kaupunkitoimintaan, mutta toisaalta, mitä on tärkeää korostaa, se, että kaupungit ovat lähellä, kuluttajamarkkinat ovat lähellä, on erityisiä etuja, joita syntyy verrattuna muu, muihin viljelijöihin, joten tämä läheisyys kaupunkimarkkinoihin on yhteydessä myöskin siihen, että voidaan käyttää on tällaisia luovia ympäristöjä, kaupunkiyhteisöjä, jotka voivat edistää maatalous, maataloutta. Ja tämä myöskin siinä näkyy siinä, että maatalous näillä alueilla on, on kehittänyt tällaista sopeutumistrategioita ja myöskin liikeyritysmuotoja, joihin me haluaisimme keskittyä nyt tässä. Aluksi lähtisin liikkeelle siitä, että maataloutta harjoitetaan jopa urbaaniyhteydessä erityisesti. Meillä on hyvin erityisiä teknologisia ratkaisuja, mutta myöskin yhteisöihin suuntautuneita maatalouden ja puutarhanhoidon toimia. Yleisesti ottaen me pyrimme löytämään yhteisiä piirteitä, jotka liittyvä siis tähän maatalouden käytäntöihin, jo silloin kun maata pienissä tiloissa, viljelijät ovat kuin puutarhureita. Heillä usein ei ole muodollista koulutusta maatalouden alalla ja heidän toimintansa ei ole käytävät erilaisia tiloja, alueita, olla. Ja tosiaan pohjimmiltaan me teemme siis eron eri tämän toiminnan laajuuden suhteen, jossa on eroja, jos usein tämä on hyvin toiminta, joka ei ole kovin laaja, sitten erityyppisiä toimijoita, koska emme ole tekemisissä varsinaisten viljelijöiden kanssa, vaan usein olemme tekemisissä kansallistyöskunnan kanssa, joka on mukana tällaisessa maataloustoiminnassa ja sen mukaisesti heidän intressinsäkin ovat hyvin erilaisia. Viime kädessä siis meillä on, on me tilanne, jossa on kolmen tyyppistä tällaista urbaania maataloutta, jossa on tällaista, joka on kotitarveviljelyä, kun puutarhaharjoittamista tai toimintaa, ja jossain on tällainen, sitten on tällainen, mikä on sosiokulturaalista, eli koulujen puutarhat, interkulttuuriset puutarhat. Sitten on myöskin kaupallista ja voitoa tavoittelevaa toimintaa, siis tällaista viljelyä, jossa, joka tapahtuu katoilla ja joku vaikkapa sienten tuotantoa kellareissa tai vastaavaa. Mutta jos sitten siirrytään tälle puoliurbaanille alueelle, periurbaanille, tällaiselle reuna-alueelle, silloin tällainen säännöllinen maatalouden toiminta, jota voidaan nähdä maaseutualueella, sitä on myöskin nähtävissä, mutta siihen vaikuttaa kuitenkin kaupunkialueen läheisyys. Joten ne silti poikkeavat maataloudesta kaupunkialueilla. Um, ja yleisesti ottaen olisi parempi tietää, mikä on, mitkä ovat maatalouden näkymät, että ne ovat muuttuneet todellakin kovasti viime vuosikymmenen näillä alueilla. Jos katsomme 70-lukua, jolloin kun maantalouden sitä puhuttiin kaupungin varjossa ja katsottiin, että kaupunki vaikutti kielteisesti tähän, mutta nyt me tunnustamme kehityspotentiaalin, joka on tämän tyyppisellä maataloudella, jota harjoitetaan näillä alueilla josta tässä on kysymys. Ja näemme, että tässä on neljä erityyppistä sopeutumistrategiaa, jotka viljelijät ovat omaksuneet. Ja tässä on se, että on erikoistunut tuotantoa, hyvin intensiivistä horti, kasvintuotantoa, jossa tuotetaan lajeja, joissa tämä tuotto on, jotka ovat arvokkaita ja myöskin voidaan erikoistua palveluihin, joita kaupunkikuluttajat tarvitsevat, kuten esimerkiksi ratsastus. Ja toinen on sitten sellainen, josta voitaisiin puhua tällaisena puhua, että se on perinteistä suoramarkkinointi ja, ja tällaiset lyhyet elintarvikeketjut, jossa, tuot, jossa on tällaisia tuottajat, toreja, ja jossa viljelijät yhä enemmän Tämähän viljelijät myöskin käyttävät enemmän digitaalisia mahdollisuuksia, joilla voidaan vahvistaa yhteyttä kuluttajiin. Sitten tämä tilojen tulon monimuotoistuminen voisi olla myöskin yksi mahdollisuus. Näemme, että usein näillä reuna-alueilla miksi hevosten eh, pitäminen on yksi tärkeä mm, toimi tällaiselle matkailulle, jota tapahtuu tiloilla. Ja sitten viimeinen muoto on samantyyppistä kuin tämä kaupunkimaatalous tai kaupunkipuutarhanhoito, sillä on voimakkaasti voimakkaasti tällainen yhteisösuuntautuneinen, yhteisösuuntautuneen suhtautunut luonne, erilaisia ohjelmia, jotka liittyvät nimenomaan puutarhan toimintaan ja pienviljelyyn. Meillä on voimakasta monimuotoisuutta, mitä tulee maatalouden tyyppiin, toimijoihin ja intresseihin, sen, ja voimme nähdä myös, että mahdolliset hyödyt, joita näistä muodoista voidaan saada, ne vaihtelevat hyvin suuresti. Ja luonnollisesti, kun ovat voittoa tavoittelevia muotoja, niin silloin ne voimakkaammin äh, luovat esimerkiksi taloudellista hyötyä ja luovat työpaikkoja ja tuloja. Mutta toisaalta tämä kaupunkireunojen maatalous voi myöskin saada aikaan ympäristöllistä hyötyä. Niitä lisätään kaupunkiväestön ympäristötietoutta, mitä tulee nimenomaan moni, lajien monimuotoisuuden säilyttämiseen ja näihin rakenteisiin, joiden kautta pyritään luomaan vihreää infrastruktuuria. Myöskin yhteiskunnan hyödyt, niitäkin syntyy tämän tyyppisestä toiminnasta. Tämä lisää taitojen hankintaa, sosiaalista vuorovaikutusta, yhteisön rakentamista ja tällaiset interkulttuuriset puutarhat ovat tässä hyvin tärkeitä. Voimme, voimme myöskin katsoa, että on terveyshyötyjä, esimerkiksi terapeuttiset tilat ja sosiaalinen tilatoiminta, jota usein on nähtävissä. Joten ennen kuin annan puheenvuoron kollegalleni, Haluan vain korostaa sitä, että meillä näillä kaupunkien, kaupunkien kaupunki- kaupunkien alueilla on maataloutta, joka poikkeaa siinä mielessä muusta tavallisesta maataloudesta. Tämä maatalous on lähempänä kaupunkiyhteiskunnan vaatimuksia ja se pystyy tarjoamaan paljon hyötyjä, jotka ovat erilaisia ja se voi palvella tietynlaisena näyteikkunana sen osalta, mitä maatalous voi tarjota. Ja nyt annan puheenvuoron kollegalleni Annette Piotrille. Kiitos puheenjohtaja Roon valiokunnan jäsenillä on ilo nyt jatkaa siitä, mihin kollega päätti puheenvuoronsa. Seuraava sivu. kaupunkiviljely ja kaupungin lähialueiden viljely kaupunkin lähialueilla – Tähän liittyy rajoitteita. Tämä saattaa johtaa maan hinnan nousuun ja siihen, että maa markkinoille tulee uusia toimijoita ja sitten kilpailutilanne kiristyy pienten perheviljelmien kannalta katsottuna ja uusien on vaikea päästä mukaan, eli sitten uusista menestysmalleista voida keskustella niitä edistää. Teknisiä ratkaisuja ei vielä ole riittävästi kehittynyt, jotta niitä voisi viedä eteenpäin. On näitä monia pilottihankkeita, startup-yrityksiä ja niin poispäin, mutta niillä on suuret investointikustannukset. Tätäkin puolta täytyy vielä kehittää. Mitä rajoitteita ja uhkia sitten on? Se on kuin se kaupunkiviljelystä ja kaupungin lähialueen tapahtuvasta viljelystä. Maatalousosaamisessa on puutteita, On suuria harmaita alueita eikä tiedetä, ovatko matauskäytänteet hyvin matauskäytänteiden mukaisia ja onko esimerkiksi lannoitteita käytetty asianmukaisesti tai maaperää käsitelty sääntöjen mukaisesti ja onko noudatettu vesipuitedirektiiviä, entä sitten laatuvalvonta, työsuojelu, verotuskysymys ovat kaikki harmaata aluetta. epävirallisesti vain tietoa voidaan saada, mutta epävirallisuus on myöskin yksi mahdollisuus. Esimerkkejä on siitä, kuinka tietoa siirtyy, muutoksia saadaan aikaan, niin että esimerkiksi olemme havainneet, että suurempi osa nuoria viljelijöitä toimii kaupunkialueilla ja naisten osuus on myöskin suuri kaupunkiviljelyssä ja lähialueviljelyssä – Lisäksi meillä on menestyksekkäitä malleja, joiden kautta on voitu integroida esimerkiksi pakolaiset ja kulttuuriyhteisön piirissä toimijat näihin toimiin. Taloudessa tapahtuvat muutokset vaikuttavat myöskin tilanteeseen. Kaupunkien lähialueella tapahtuvan viljelyn harjoittajat muodostavat verkoston, ja näillä alueilla on myöskin suuria hedelmäntuotantomahdollisuuksia, mutta myöskin joitakin rajoitteita on, joihin uusi ilmiö törmää. Mä näen, että monet toimijat yksinkertaisesti määrtävät itsensä jonkinlaiseksi toimijaksi, jolla on erilainen liiketoimintamalli. Ja myöskin voittaa tavoittelemattomuus on yksi suuntaus, joka täytyy ottaa huomioon. Mitä motivaation ja tavoitteeseen tulee, meidän täytyy erottaa toisistaan viljelijän näkökulma, koska etua olisi sille, että perheviljelmät esimerkiksi monipuolistavat tuotantoaan. Olemme nähneet myöskin, että viljelijät arvostavat sitä, että he saavat tunnustusta ja että pidetään viljelijöinä. Ja he tekevät läheistä yhteistyötä kuluttajan kanssa. Näin ei aina ole maaseudulla kuluttajan kannalta. Kyse on siitä, että kuluttajat ovat tyytymättömiä tavanomaisiin elintarviketuotantoon ja kyse myöskin kuluttajan luottamuksesta. Eipä tavallisesta kulutustottumuksesta luopumisesta on kyse. Tämä toiminta voi lisätä elintarviketurvaa, mutta tähän ei oikeastaan meillä ei ole vastausta, onko näin, koska meillä ei ole näyttöä tämän tueksi tilastot ja valvonta, FDEA esimerkiksi ja muut toimijat eivät näin tarvitse mahdollista se, että tämä arvio voidaan tehdä. Nyt kyse ei ole niinkään turvallisuudesta, vaan omavaraisuudesta, siitä, että saa ruokaa, ruokan laadukasta ja ruokaa monipuolista. Nämä ovat avainkysymyksiä, mutta on olemassa tie, joitakin pyrkimyksiä kvantifioida esimerkiksi, kuinka kattopuutarhat esimerkiksi voivat kattaa vihanneskysynnän kaupungeissa. Mitä matoskäytänteisiin tulee? On havaittu, että suurin osa viljelystä, suuri osa viljelystä on orgaanista luomuviljelyä, ja tämä on sosiaalisesti hyväksyttävä ja muitakin innoituksen lähteitä halutaan antaa ikään kuin vasta, vastine haiteikeviljelylle. Kuka sitten tekee mitäkin EU-ssa tällä tasolla? Olisin oikeastaan viitata meidän tutkimukseemme, josta löytyy hyvin paljon tut- tietoa. Esimerkiksi Pur- Purple-hanke, joka liittyy kaupunkien lähiviljelyyn. RUAF-hanke, RUAF-säätiö – joka pyrkii kestävään kaupunkiviljelyyn ja elintarviketuotantoon. Joitakin aloitteita on muutenkin YK on piirissä ja FAOn piirissä. Näiden kautta voidaan tarkastaa kysymystä sekä elintarvikkeiden kannalta että myös infrastruktuurin kannalta. Sen ansiosta, että tutkimusta on paljon rahoitettu, sovittu aiemmasta tutkimuksen puiteohjelmasta ja horisontti 2020 hankkeesta. Tämän ansiosta on paljon enemmän tietoa tästä ilmiöstä. Tässä on jotakin avainkäsitteitä ja esimerkkejä hyödyistä. Kaman kaikki ilmenee tutkimuksista on tämän tehty ilmiön osalta. Nyt sitten täsmäisemmin argumentteja sen puolesta, pitäisikö politiikan puolella puuttua tähän maatalouspolitiikan ja maaseudun kehittämispolitiikan piirissä toistaiseksi ei ole mitään erityisiä toimia ollut, joka olisi kohdistunut kaupunkiviljelyyn ja lähialueviljelyyn. Tämä menee maatalous ulkopuolelle, koska tässä on erilaiset toimijat mukana. Mutta kun on kaupunkien lähialueilla tapahtuvasta viljelystä, niin liittyy monia toimia, esimerkiksi luomuviljely, elintarvikkeet, ympäristösäännöksiä, tilintarvituotannosta, investointitukku ja muut tuet ovat saatavilla. Joitakin muutoksia on tapahtunut suhteessa viime vuosiin. Aiemmin interventiolla pyrittiin ainoastaan parantamaan tasapainoa kaupunkialueiden ja maaseutualueen välillä. Mitä tapahtuu 2020 vuoden jälkeen? Kuinka tästä jaosta kaupunki- ja maaseutuun päästään yli. Tällaisia pyrkimyksiä on. Luulemassa on kuitenkin muitakin poliittisia osa mutta en käy niitä kaikkia lävitse, koska ne löytyvät tästä raportista, tai sitten voin vastata kysymyksiin. Olisi vain painottaa siitä, että tietystikin on myöskin erittäin tärkeitä verkostoja, joiden kautta voidaan tietoa välittää uuden tyyppistä politiikkaa on ilmennyt alue- ja paikallistasolla. tasolla joten uusia toimijoita on kasasyhteiskunnan aloitteiden piirissä ja kaupunkipolitiikan sisällä toimivia henkilöitä, kun on kyse koulujen ravitsemuspolitiikasta ja niin poispäin, ja uusia institutionaalisia kehyksiä myöskin ruoan laadun varmistamiseksi. Ja Milanon kaupunkiruoan toimitusta takaviljelijä koskeva sopimus. Euroopassa on kuusi temaattista toiminta-aluetta ja satoja kaupunkia mukana yhteistyössä. Esimerkiksi puistot ja jotkut muut alueet kaupungeissa on annettu elintarviketuotantoon ja kaavoituksessa ja kaupunkisuunnitelmassa otetaan huomioon viljely, mutta on olemassa alueita, joilla ei ole selvää, mikä on alueisten ja paikallisten toimivaltuuksien rajan veto. Lisäksi johdonmukaisuudessa on puutteita, kun tarkastellaan monitasoista politiikan tekoa ja päällekkäisyyksiä. Nyt sitten pääsen suositusosuuteen, eli puheenvuoroni loppuvaiheeseen. Me katsoimme, että kaupunkiviljely ja kaupunkien lähialueviljely ei sinänsä ansaitse sitä, tai kerrota sitä, että se olisi osa yhteisen toimikenttää, vaan pikemminkin näemme sen välineillä tai mahdollisuutena. Näemme nyt mahdollisuuden kehittää poliittisia tavoitteita ja eristää tavoitteita kotisyysistalla. Tulevaisuus riippuu tieteen tyyppisistä muuttumisesta, transformaatiosta ja siitä, että eri aiheet ja näkökulmat yhdistetään toisiinsa esimerkiksi alueilla. Varsinkin alueellisissa kehyksissä, kun pyritään eroon tästä rajanverosta alueen ja maaseudun ja kaupunkien välillä, kenties kyse on oppimisalueesta ja siitä, että voidaan katsoa kuinka opismahdollisuudet katsotaan, kuinka kaupungit ja maaseutu voivat toimia paremmin käsi kädessä – ja tuottaa yhteistä hyvää. Tämä on todellinen mahdollisuus. Tietystikin hallintamallien täytyy mukautua tähän ja katsoa, kuinka tämä monitasoinen integraatio voi toteutua. Ja myöskin alakohtainen integraatio on tässä jär- tärkeä osa. Yksi tapa, jolla voitaisiin toden teolla ottaa omien yhteiskunnallinen kysyntä tällaiselle toiminnalle, olisi se, että keskustelussa juuri kysyntävetoisuus vetoisuus otetaan keskeiseksi seikaksi ja joitakin strategisia päätöksiä, joita tehdään alueellisella paikallisella tasolla tehdään, ja nämä sitten täytyy saada heijastumaan eurooppalaiseen kehykseen tai Euroopan tasolle. Strateginen näkökulma tässä kaikessa on nyt tämän tärkeä. Entä sitten kuinka integraatio eri tasojen välillä voi siis toimia. siis maansaanti ja markkinoille pääsy ovat tärkeitä asioita ja myöskin jonkinlaiset kaupunkien lähialueiden yhteismarkkinat maan osalta ja tuotteiden osalta olisivat järkevä vaihtoehto. Kaupunkiviljely ja kaupunkilähialueen viljely on asioihin suhtaudutaan myönteisesti. Kyse on erittäin dynaamisesta ilmiöstä, erittäin haastavasta alue, alueen käyttämisen tai tilan käyttämisen kaavoituksen kannalta. Tästä on monenlaista yhteistyötä monesta hyötyä yhteiskunnalle, ympäristölle ja niin poispäin, mutta on nähty myöskin eri, erilaisia politiikan osa-alueita, jotka täytyy todellakin integroida toisiinsa – joita voidaan paremmin kohdentaa toiminnat ja saada parempaa tulosta poliittisista tavoitteista. Siksi kaupunkiviljely ja kaupungin lähialueiden viljely saattavat olla roolimalli, esimerkki siitä, kuinka voidaan nämä konseptit ja strategiat integroida toisiinsa ja nähdä, kuinka sitten kehitys tästä kehittyy eri tasoilla. Connecting and brokering knowledge is important. Tietämys on tärkeää ja eri sektoreilla pitäisi olla enemmän suunnittelua kuin mitä toistaiseksi on ollut. Tiettyjä mekanismeja, instrumentteja pitäisi pohtia, jotta ne voisivat toimia tämän ilmeen yhteydessä, mutta emme suositte, että kehitetään ihan erityisiä välineitä tätä varten. Bardzo dziękujemy. W tej chwili możemy właśnie zwrócić... Kiitoksia. Haluan kiittää kahta vierastamme. Kenties nyt voimme antaa puheenvuoron jäsenille. Edustaja Garcia on pyytänyt puheenvuoroa, olkaa hyvä. Kiitos. Haluaisin muistuttaa siitä, meitä on aika vähän, mutta kun meitä on paljon, aina ajattelen, että puhutaan Iratsen kanssa joka on kollegamme, joten niin, niin haluan esittää aluksi kiitokset esittelijöille, jotka ovat tehneet tämän selvityksen urbaanista ja kaupunkiraunoille taloudesta. Tässä tunnustaan tämän merkitys se, että kaupunkiympäristöille että niissä on yhteys maaseutuun ja yhteys elämään, joka menee eteenpäin, mikä on hyvin tärkeää ja hyvin mielenkiintoista. On selvää, että, että on pieni alue, jossa jossa, jossa säilytetään tällaista kaupunkilaidan maaseuta, siis tulen Logronjosta, Riohan alueelta. Ja välittävästi voisin sanoa, että että tälle todellakin piti kiinnittää nämä huomiot, olette oikeassa, kun puhutte näistä hyödyistä, jotka olivat kulttuurisia ja sosiaalisia, jotka tähän liittyvät, mutta kuitenkin uskon, että kun etsitään ratkaisuja ja puhutaan yhteisestä maatalouspolitiikasta ja maaseudun kehittämisestä, niin sen täytyy, jossa liderin osalta olemme tietoisia, että on tärkeää kiinnittää tähän huomiota. Ja on totta, että tämmöinen alueellinen jako, jota me näemme, ei ole aivan oikea. Pitää nähdä enemmän erilaisia alueita, mutta että se, että politiikka, Euroopan unionin politiikka saa aikaan sen, että me puhumme kun puhumme maatalouden kehity- maaseudun kehityksestä, me puhumme enemmänkin puhtaasti maatal- maaseudusta, puhtaasti maaseutualueista, emmekä lainkaan näistä kaupunkialueista, mutta koska kaupunkialueita varten meillä on sellaisia alueita kuin Urban, ja Urban minusta on mielenkiintoinen väline, koska siinä on yhteys arkkitehtuuriin, kulttuuriin ja taiteeseen, mutta se voi olla myöskin yhteys tähän kaupunkien maatalouteen. Ja et, se ei ole kuitenkaan ota huomioon sitä merkitystä tai osaa, joka voi siis tälläkin asialla olla. Se kiinnittää huomiota kyllä puistoihin ja puutarhoihin, mm, mutta heitä huomioon näitä tällaisia kaupunkien alueiden kehityksiä. Näyttäisikö teistä siltä, että tällaiset välineet, kuten Urban tai muut, jotka ovat suuntautuneet enemmän kaupunkeihin, voisivat olla mielenkiintoisia, koska ajatellen asiaa siitä, miten, käytet, miten näitä käytetään. Meidän täytyy pyrkiä uudistamaan yhteistä maatalouspolitiikkaa, mutta, mutta meidän täytyy katsoa, että myöskin tällä maaseudun kehityksellä, sillä voisi olla jotakin mahdollisuuksia, tälläkin alueella on vain näin, miten se voidaan toteuttaa. Joten miksi Barcelona ei voi saada rahoitusta maaseudun kehityksestä, voi saada sitä urban, urban ohjelmasta. Joten tämä lainsäädäntö muuttaminen on hyvin suuri ongelma ja se merkitsee kyllä sitä, että me hukkuisimme siihen, jos ryhtyisimme sitä edistämään. Andrew. Edustaja Andrew. Merci, monsieur le président. aussi, euh... Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluan kiittää vieraitamme alustuksesta, tutkimuksen esittelystä. Nostitte esille, eh, ei minkään pienen kysymyksen, hyvin selkeällä tavalla – Tämä on kasvava uusi ilmiö, jota kuvailitte loistavasti. Tämähän liittyy myös yhteiseen maatalouspolitiikkaan, mutta kyse on jonkinlaisesta epäonnistumisesta. Tämä on aika paljastava seikka. Jo neljän vuoden ajan on toimittu niin, että ei tässä nyt ole suurempia huolenaiheita, mutta nyt kuitenkin on käynyt niin, että luottamus on kadonnut Kuluttajat, kansalaiset eivät oikeastaan luota enää tähän elintarviketuotantoon. Yhteiskunnassa on keskitytty entistä enemmän suuriin kaupunkialueisiin, eli on pidetty tätä jonkinlaisena ihanteellisena nykyaikaisena mallina. Ja yhteiskunnallinen tasa-arvo välttämättä ei ole aivan tullut mukana. Tämä tarkoittaa sitä, että kuluttaja ja kansalainen loppujen lopuksi on tässä ikään kuin ohjaksissa. E, ja mitä enemmän kuluttajasta tulee kansalainen, niin sen enemmän hän myös vaatii. Hän on kiinnostunut myös terveysulottuvuudesta ja haluaa tietoja siitä, mitä hän kuluttaa. Näillä alueella, aivan niin kuin totesitte, kyse on myös siitä, että ihmiset ovat lähellä tuotantopaikkoja, elintarvikkeita tuotetaan lähellä kaupunkeja. Tällaisia vaatimuksia on entistä enemmän. Te kuvailitte tämän alan kehitystä ja se vaatii myös valppautta julkisella taholla. Jos haluamme, että voimme suhtautua luottavaisesti kulutettuihin elintarvikkeisiin, niin sitten täytyy huomioida tämän alan kehitys. Ei minulla ole vastauksia vielä. Tämä on kysymys, joka vaivaa myös minun mieltäni. Ilmiö on hyvin mielenkiintoinen, että te totesitte, että jatkossa meidän on pakko käsitellä myös kokonaisuudessa aluesuunnittelua ja alueiden kehittymistä. Aivan niin kuin edellinen puhujakin sanoi, meillä on tiettyjä alueita, joilla on hyvin tiivistä asutusta, joillakin taas vähemmän tiivistä ja kyse on myös ekologiasta ja ikään kuin tällaisesta välitilasta. Tarvitaan toisaalta kaupunkialueiden ja maaseutualueiden välinen tasapaino. Jos kuvitellaan, että jatkossa tällainen kaupunkiviljely olisi hyvin laajamittaista, eikä maaseudulla olisi mitään erityistehtävää enää tuottaa elintarvikkeita. Tätä skenaariota voi kehitellä aivan loppuun saakka. Parinkymmenen vuoden kuluttua mm, tilanne voi todella kehittyä tähän suuntaan ja te nostitte esille suuria kysymyksiä, eli yhteys, sosiaalinen yhteys. Sosiaaliset yhteydet ovat kaupunkialueilla äh, katkenneet ja tämä on huomattava yhteiskunnallinen ongelma. Meidän pitäisi pyrkiä luomaan näitä yhteyksiä, se on tärkeä kysymys ja näin saamme myös merkitystä kulutettaville elintarvikkeille äh, niillä alueilla, joilla väki on hyvin tiiviisti. Tarvitaan sovellettua politiikkaa ja täsmällisyyttä, koska tällainen kehitys vain kiihtyy. Eli me tarvitsemme myös politiikassa hyvin nopeita toimia jatkossa. Erik, zauważyłeś, że mówiłeś Ymmärrät varmaankin, että käytit neljän minuutin puheajan, Erik. Edustaja Hoisin. Wystąpienia. Erik hat Maßstäbe gesetzt. Erik nyt äh, asetti tässä äh, sen mittapuun, jonka mukaan tässä toimitaan. Eihän ole kuinka paljon edustajia jäljellä. Kiitokset kovasti tästä selvityksestä. Uskon, että niin. Siellä nousi tämä käsite esille, miten ne voidaan yhdistää yhteiseen maatalouspolitiikkaan. Ei tämä ole hanke, jota voidaan yhdistää yhteiseen maatalouspolitiikkaan. Minä todellakin etsisin sille toisen tyyppistä tukea näille hankkeille, mutta ei suinkaan ensimmäistä toista pilarista yhteisessä maatalouspolitiikassa. Tällä on hyvin korkea kulttuuriarvo. Saksassa monilla alueilla olen keskustellut tällaisten neuvostojen kanssa, jotka puhuvat nimenomaan tästä ravitsemuksesta, jotka pyrkivät ohjaamaan ravitsemusta suurkaupungeista. Mä vasta liike elintarvikkeiden, elintarvikkeiden globaalistumiselle. Ja tämä on asia, jossa meidän pitää antaa tukea. Tehdään monia aloitteita, jotka kohdist, joissa on konkreettisia ongelmia, voidaan kysyä, miten niitä voidaan auttaa. Ja jos on kysymys hankkeista suurkaupunkien lähellä, otan esimerkiksi vaikka Frankfurtin, jonka tunnen, niin siellä hehtaari maata maksaa puolitoista miljoonaa euroa. Ja tällaiset hankkeet, niitä uhkaa se, että kaupunki kasvaa tälle maalle. Ja että jossakin vaiheessa ne sitten päätyvät jonnekin todelliselle maaseudulle. Miten voidaan varmistaa niiden olemassaolo miten voidaan ne vetää mukaan kaupunkisuunnitteluun niin, että niillä on jatkuva olemassaolo mahdollisuus, koska silloin on mahdollista myöskin investoida tällaisiin hankkeisiin. Toinen asia on sitten se, miten voidaan varmistaa sen, että, että kun puhutaan tällaista kaupunkia aloitteista, niin, niin sanoisin, että minä en pidä tällaista sissi äh, puutarhan toimintaa mitenkään järkeenä se, että sitä nyt harjoitetaan vaikkapa jossakin risteyksessä, koska kaupunkialueilla on usein hyvin suurta haitta-aineiden rasitusta. Ja minulla olisi yksi erityinen kysymys, asia, jota ei mainittu, on myös hankkeita, jotka on sopeutettu kaupunkialueisiin. Esimerkiksi kerrostalojen kasvihuoneet voisivat olla tällainen mahdollinen ratkaisu, mitä sen käyty, miten voimme yhdistää siitä, että tämän tyyppiset hankkeet yritetään mukaan kaupunkisuunnitteluun. Siitä olisi paljon apua. Ja vielä lopuksi rahoitus näille hankkeille, niin nämä ovat usein sellaisia, jotka lähtevät liikkeelle omasta aloitteista. Onko näillä hankkeilla mahdollisuus saada rahoitusta ja jos, niin miten sitä voidaan parantaa? So Agnew. Well, oh, I do agree with the Greens. Olen joskus samaa mieltä vihreiden loppareiden kanssa. Olen samaa mieltä siitä, kuinka he puhuvat elintarvikehävikistä, varsinkin kaupunkialueelle. Tämä on aloistava uutinen sijoille. Aiemmin näin tehtiin, sikoja syötettiin ja ruoka meillä, mutta nyt se ei ole enää muotia. Tämä on suuri sääli, koska silloin ihmiset olivat kiinnostuneita siitä, mistä viljelyssä on kyse. Ja aiemmin sanottiin, että sika syö ihan mitä tahansa. Lainsäädäntö on kaikesta vaikeaa. Isossa Britanniassa mikäli ruokkii ihmistä ruokajätteellä eläimiä, sitä kutsutaan nimellä swell. Ja se on saanut huonon maineen viime aikoina. Kyllä, e- eläimille voi syöttää ihmisten ruokatähteitä, mikäli sitten asianmukaisesti ra- rotat, jotka pyörivät pikaruokalan ulkopuolella, pyörivät siellä siksi, että ihmiset heittävät sinne ruokaa. Mikäli tämä kaikki annetaan sijoille, tämä ylimääräinen ruoka, niin ongelma olisi ratkaistu. Ja se, mitä te kutsutte periurbaaniksi viljelyksi, kaupunki- ja lähialueviljelyksi, niin Mikäli te haluatte tehdä mitään asian suhteen, niin että kaupunkien lähialueilla on aktiivista viljelyä, niin silloin törmätään ongelman joka on vandalismia. Ihmisistä on sitten hauskaa mennä ampumaan teidän eläimenne tai tuhoamaan teidän viljelämme tai ryöstämään ne. Tämä on melkoisen riskaapelia. Some success, some of the slides you, you show... Jotain menestystä on saatu aikaan, mutta Minun mielestäni jotkut alueet eivät näyttäneet ollenkaan urbaanilta alueelta, vaan pikemminkin mukavalta maaseudulta. Ja juuri tällainen resurssien tuhlaaminen pitäisi lopettaa ja käyttää kaikki ruoan jäämät esimerkiksi hyväksi. Edustaja Flanagan. Uh, uh, Kiitos tästä kiehtovasta esityksestä. Ensimmäinen ajatus, joka tuli mieleeni, kun kyse on kaupunkiviljelystä, nousi esille myös edellisissä puheenvuoroissa. Nimittäin mahdollinen saastuminen. Minä olen ollut kaksi vuotta tässä kaupungissa ja mukana oli vaimo ja kolme lasta. Ja he halusivat nopeasti täältä pois, koska kotiseuduilla äh, ilma on raikasta verrattuna täkäläiseen ilmaan. Onko tehty mitään tutkimuksia mahdollisista saasteista, raskasmetalleista ja muista hiukkasista? luonnollisesti e, mielenterveyden ja kytkösten kannalta on paljon hyvää. Ihmiset saavat paljon tyydytystä tämän alan toiminnasta. Ihmiset ikään kuin palaavat takaisin todellisuuteen ja elintarvikkeiden maailmaan, mutta olen huolissani kyllä mahdollista saasteista. Nyt Kanada on juuri tehnyt kannabiksesta laillista. Nyt me keskustelemme urbaanista kaupunkiviljelystä. Kaupunkiviljely ei ole mitään uutta, eikä ainakaan Kanadassa se ole sitä. Nyt myös kaupunkiviljely on tehty lailliseksi ja toivottavasti käy tälle toisellekin asialle samalla tavalla. Pan poseł Bogovič. Edustaja Bogovič. Hvala za besedo, hvala tudi za Kiitoksia paljon, että sain puheenvuoron. Kiitos paljon näistä tutkimuksista tai tästä tutkimuksesta, jonka esittelyä seurasin huolella. Oli hienoa kuulla, miten sanoitte tänään, kun te totesitte, että useampi ihminen tänä päivänä tietää, että voi tuottaa ruokaa ei pelkästään perinteisellä maatalousmaalla, pellolla, vaan myöskin kaupunkialueilla ja kaupunkien lähinalueilla. Tutkimus itse pitää sisällä monia esimerkkejä Sloveniasta maasta, josta minä tulen. Minun täytyy sanoa, että kaupungin pormestarina ja sitten myöhemmin ministerinä olen mukana hankkeessa, jo, jossa kouluihin, koulun yhteyteen perustettiin vihannestarhoja. Ja me otimme käyttöön myöskin monia muita hankkeita, joilla kaupunkien lähialueilla asuvat ihmiset pystyvät itse tuottamaan ruokansa Tämä oli yksi tapa valmis, var, varmistaa paikallisesti tuotetun terveisen ruoan saanti. Koulutkin olivat enemmän omavaraisia ja tämä kannusti myöskin terveisempään elämäntyyliin ja myöskin auttoi ihmisiä olemaan tietoisempia kastroimista kysymyksistä ja ruoanlaitosta ja niin poispäin. Uskon, että tämä on yksi tapa, jolla nuoret saadaan lähemmäksi tai nuoret saadaan tietämään, kuinka ruokaa tuotetaan, koska tänä päivänä on yhä harvempia ihmisiä, jonka juuret ovat maaseudulla, jotka tietävät, miten elintarvikkeita tuotetaan. Jotkut lapset luulevat, että lehmät ovat violetteja. Jostain syystä nyt tätä ajattelutavaa pitäisi muuttaa. Monia muitakin esimerkkejä on. Esimerkiksi kaupungissa pidetään, hoidetaan mehiläisiä. Se on erittäin hyödyllistä. Yksi hiljattain esiintynyt esimerkki oli se, kuinka kaupungin lähialueella sijaitseva farmi maatila yhdisti maataloustoiminnan ja vammaisten työllistämisen toisiinsa. Tämän tyyppiset esimerkiksi Esimerkiksi se, kuinka tuotetaan vanhan vanhankodissa lastentarhoissa vihanneksia, kasvatetaan niitä. Niin tämä mahdollistaa sen, että vammaiset saavat samalla työpaikkoja. Ei meillä ole mitään pelättävää tämän ilmiön yhteydessä. Ei kannata nyt pelätä, että kaupungit vyöryvät ja vievät tilaa maataloudelta. Täällä on hyvin paljon myönteisiä sosiaalisia ja muita osatekijöitä tai piirteitä, joten ei tätä kannattaisi nyt ryhtyä millä tavalla rajoittamaan. Nyt olemme käyneet lävitse puhujalistan ja haluaisin sitten kääntyä komission puoleen. Herra Pilkki, olkaa hyvä. Thank you, Chairman. Yeah, thank... Kiitos puheenjohtaja. Kiitos tästä mielenkiintoisesta tutkimuksesta, joka osoittaa sen moninaisuuden, joka valitsee kaupunkiviljelyssä ja kaupunkien laita-alueiden viljelyssä. Sehän liittyy luonnollisesti myös kaupunkialueiden kehitykseen. Tutkimus osoittaa hienolla tavalla sen, että tämän tyyppinen viljely voi myös vahvistaa kaupunkien ja maaseudun välisiä yhteyksiä. Tämä on myös meille tärkeää. No, sitten kun ajattelemme välineitä, joilla voimme edistää tämän tyyppistä toimintaa, niin on nähtävää, että eh, tutkimuksessakin esitellään jo käytössä olevia välineitä. Kaupunkien laita-alueella olevat tilat voivat myös hyötyä investoinneista maanviljelykseen. Eli kyllä mahdollisuuksia on ja välineitä on käytettävissämme. Tutkimus myös mukavasti osoittaa sen, että meillä on myös strategiatarvetta, jotka tuovat nämä eri välineet yhteen. Tutkimus mainitsee LEADER-ohjelman. Se ei ole kuitenkaan ainoa, vaan kyse on yhteisövetoisesta paikallisesta kehityksestä. Olemme myös keskustelleet korkealla tasolla siitä, että näitä välineitä tulisi käyttää paremmin ja nimenomaan hyödyntää sitä, mitä on jo olemassa. Myös aluesuunnittelu on mielestämme yksi merkittävä tekijä näissä aloitteissa. Kun luen tutkimuksen suosituksia, niin että toteutettaisiin bonusmaksoja kaupunkiviljelyn alalla ja tuettaisiin nuoria viljelijöitä. Eli nuori viljelijä, joka asuisi kaupungin lähellä, saisi eh, ikään kuin lisäbonusta. Enpä tiedä, Olisiko tämä kovinkaan vakuuttava järjestely? Ovatko nämä viljelijät huonommassa asemassa kuin ne viljelijät, jotka toimivat todella syrjäisellä alueella? Toki kuitenkin näillä toimilla on lisäarvoa. Ja toiminta voi myös näiden käytössä olevien välineiden kautta tarjota meille lisäarvoa. Kiitos. Tak, teraz może dwa słowa z mojej strony. Kiitos. Kenties voisin itsekin esittää muutaman kommentin. Jos katsomme, millä tavalla suurin osa kaupunkialueista ja kaupungeista kehittyy, niin useinhan ne leviävät ja hyödyntävät ympärillä olevaa hyvää maata. Siellä, missä on hyvää maaperää, viljelymaata, niin sinne on sitten kehittynyt kaupunkeja. Ja oikeastaan hyvä maaperä, hyvät viljelymaat on käytetty kutakuinkin loppuun. On arvioitu, että on huomattava osuus viljelymaasta, hyvästä viljelymaasta – jonka nimenomaan viljelijät ovat ottaneet käyttöönsä. Paikallisviranomaiset ovat tämän havainneet ja luonnollisesti on otettava huomioon myös maan hinta, esimerkiksi asunto, rakentamistarkoituksiin ja niin edelleen. Meidän onkin esitettävä itsellemme kysymys siitä, että jos katsomme kaupunkien laitamilla toimivia viljelijöitä, niin he yrittävät ylläpitää historiallista toimintaansa, eivät välttämättä toimi aivan koko alueella, mutta kuitenkin on mahdollista toteuttaa tällaista kaupunkien laitamilla toteutettavaa viljelyä, mutta entäpä sitten varsinaiset kaupunkialueet ja niillä harjoitettava tuotanto? Minkälaiset käytänteet ovat käytössä? Minkälaista tuotantomallia toteutetaan? Tähän liittyy myös hinta- ja kilpailukykyulottuvuus. Onko tämän tyyppinen kaupunkiviljely sitten todella kilpailukykyistä? Mehän tiedämme, että maatalous ja viljelys voi olla myös koulutuksellista. Siinä on myös koulutuksellinen ulottuvuus. Myös vammaiset tai vanhusväestö voi olla mukana tämän tyyppisessä toiminnassa. Toimintaa toteutetaan myös kuntoutusmielessä. Tämäkin ulottuvuus on pidettävä mielessä. Nämä kaikki ovat tärkeitä kysymyksiä ja olen samaa mieltä myös mehiläisten hoitoon liittyvästä seikasta. Onko niin, että vain paikallisviranomaiset toimivat tällä alalla? Tiedämme, että monet paikallisviranomaiset toki keskittyvät näihin kysymyksiin. Ja on ollut sellaisiakin toimijoita, instituutteja, jotka nimenomaan ovat edistäneet tämän tyyppistä toimintaa. Jos ajattelemme vaikkapa Varsovaa Puolassa, niin joskus ihmiset, jotka asuvat kerrostaloissa, kerrostaloasunnoissa, nämä ihmiset eh, kuitenkin haluavat eh, olla mukana viljelyssä, vaikka se joskus saattaa jopa nolottaakin. Tämä on jotenkin vanhanaikaista. Meillä on esimerkkejä myös siitä, että parlamentin ympäristöön on istutettu kasveja suuriin kasviistusastioihin. Ja lauantaina näin tietyn tyyppisen rakenteen, jossa oli paljon ikään kuin parvekkeita tai ulokkeita ja sitten erilaisia kukka-astioita. Siellä kasvatettiin yrttejä, erilaisia viljelykasveja. Varmasti olette nähneet kaupungeissa tämän tyyppistä viljelyä. Onko tämäkin osa kaupunkiviljelyä? Yleensähän tällaisissa suurissa kasvatusastioissa, julkisilla paikoilla, kaupungeissa yleensä kasvatetaan yrttejä. Mutta nämä kommentit siis minun osaltani. En nyt rajoita teidän puheaikaanne, saatte mahdollisuuden vastata kuultuihin kysymyksiin, mutta kokous täytyy kuitenkin päättää kello 18.30 mennessä. Kiitos. Um, Thank you, uh, thank you very much for the, for the questions. Um... Kiitos näistä kysymyksistä. Ensinnäkin edustaja Andrew, Andrew esitti kysymyksen. Näemme tämän ilmiön elintarvikkeiden tuotantona kaupunkialueella, joten emme tässä todellakaan puhu mistään määristä, jotka korvaisivat millä tavalla maaseudulla harjoitettavien tarvitetuotantoa. Tämä täytyy tehdä selväksi. Tarkoituksena korvata mitään muuta. Tai että kyse olisi kilpailusta kaupunki- ja maaseudun välillä. Voisi oikeastaan painottaa myös, niin kuin komission edustajakin, sitä, että kaupunkiviljely ja kaupunkien lähialueviljelyn voivat yhdistää taikka yhdistää toisiinsa kaupunkialueen ja maaseudun. Se voi osoittaa, mitä maatalouden kautta voidaan tarjota ihmisille kaupungeissa. Kyse pelkästään elintarviketuotannosta. Tietystikin se on erittäin tärkeä seikka, vaan enemmänkin on kyse ikään kuin siitä, että pitää yllä tietämystä – elintarvikkeista ja elintarvikkeiden tuotannosta kaupunkiyhteisöissä ja samalla myötävaikutetaan yhteisön kehittymiseen ja integroitumiseen. Vammaiset voidaan ottaa mukaan ja samalla voidaan vastata tiettyihin sosiaalisiin tilauksiin, joita kaupunkialueilla on. Kyse ei ole määrästä, vaan pikemminkin laadusta ja siitä, että ihmiset voivat tehdä valintoja – Heillä on enemmän valinnan mahdollisuuksia, ovat omavaraisempia sen suhteen, mitä he syövät ja niin poispäin. Kenties voisin vastata herra Hoislingin kysymykseen. Te mainitsitte sen roolin, joka on tulevalla elintarvikkeen poliittisella neuvostolla kaupunkialueiden kannalta – Kyse on kansallisyhteiskunnan toimijoiden vetämä hanke, jota aiemmin ole ollut. Tämäkin tarkoituksena on yhdistää kysyntä ja kaupunkiyhteisön halu toisiinsa ja tuoda tämä poliittiselle tasolle – täytyy integroida poliittinen puoli ja kaupunkiviljelypuoli. Elintarvikepoliittiset neuvostot, niiden toiminnan saattaa olla hieman laajempikin kuin vain pelkästään maataloustuotanto, elintarvikkeiden tuotanto. Mm. Yes, um, and, and here you mentioned the, the example of... Uh, Te mainitsi esimerkkejä siitä, kuinka voidaan toimia jonkun oikeastaan laajamittaisesta elintarviketuotannosta niin Esimerkiksi monikerroksissa, monikerroksiset rakennelmat esimerkiksi noudatuttaa suurimpia määriä Alankomaissa on nähty jotakin kokeellisia hankkeita ja kuinka sitten kaupunkiyhteydessä toimitaan. Me täytyy pohtia, mitä maatalous voi olla tänä päivänä, kun kehitetään jotakin alueellisia sääntöjä. Tänä päivänä ei maanviljelyä nähdä kaupunkien tehtävänä tai kaupungissa harjoitettavana toimintana. Minäkin halusin tarttua ajatukseen, jonka edustaja Erans Garcia esitti, tosin hän ei ollut enää paikalla. Hän mainitsi eurooppalaisen urbaan aloitteen yhteen. kyse on poliittisesta välineestä. Se tarjoaa tilaisuuden vahvistaa tai parantaa tilannetta alueilla, joilla on jännitteitä ja ongelmia. Leader-välineessä myöskin on toimintamahdollisuuksia. Näitä voidaan käyttää hyväksi. Kenties paikalliskehityksen välineen kanssa yhdessä. Täten voidaan vastata tiettyihin sosiaalisiin tilauksiin ja, ja maanviljely kaupunkilahdella voi tässä auttaa. Niin, muutama minuutti on vielä jäljellä. Vastaan ehkä niihin palasiin, jotka sinä etit mainitsematta. Esimerkiksi ensimmäinen kysymys minun käsittääkseni otti esille erityisen ongelman, että luonnollisesti perinteisissä järjestelmissä monet käynnistyvät aktiviteetit toteutuvat osa-aikaisena viljelynä, siis iltaisin tällaisena vapaa-ajan toimintana, joka varmasti katoaa seuraavien 20 vuoden aikana, koska se on asia, joka liittyy tiettyyn sukupolveen. Ja tämä potentiaalinen jotain sellaista, josta meidän pitäisi sanoa, että tämä on todellakin se alue, jossa yhteiskunta, jolla, jossa ei ole mitään, ihmiset, ei ole mitään tekemistä maatalouden kanssa, kokevat mitä maataloustyö ja näkevät, miten nämä prosessit, eh, jotka liittyvät työhön luonnon kanssa, eh, toteutuvat. Ja tämä liittyy myös asiaan, jonka sanoitte, että myös tämä nämä koulutukselliset elementit, jotka kenties liittyvät siihen, että kuluttajat kokevat epäluottamusta. Me totta havaitsemme, että luonnollisesti myöskin tieto sukupolvet, polvilla, joka on tällaisesta työstä kasvien kanssa, siitä miten ruokaa tuotetaan, niin jos olivat yhteistyössä viljelijöiden kanssa, he näkisivät sen, miten monimutkaisia nämä menettelyt ovat ja miten hallintakapasiteetti, kapasiteetti, millaista se täytyy olla tiloilla. Ja tämä tarjoaa uuden mahdollisuuden heille tunnustaa, että maatalous on alue, jossa, johon käytetään paljon eurooppalaisia varoja. Herra Hoisling otti esille tämän nolla toim, maatalouden, eli siis tämä, että maatalous harjoitetaan rakennuksissa ja tutkimusta kyllä rakentaa parannettaessa tätä ei oteta huomioon. Ja tässäkin yhteistyö rakennusinsinöörien kanssa on hyvin tärkeää, jotta saadaan aikaan ratkaisuja, jotka eivät voi kattaa kokonaisia kaupunkeja, mutta kenties tarvitaan uuden tyyppistä ajattelua. Sitten eh, elintarvikehukka ja kierrätys ja tietysti kotitalousjätteen osalta tämä on hyvin mielenkiintoinen kysymys, tai etenkin meidän mallittamis työssä me katsoimme, että menetykset, jotka liittyvät sadonkorjuuseen ja sen jälkeisen vaiheeseen, liittyvät siihen, mikä on suhde siihen, miten määritellään laatu. Ja tällaiset aloitteet ja yhteistyö, jota viljelijöiden kanssa – johtaa siihen, että hyväksytään sellaista laatua, joka on, jää siitä jälkeen, mitä markkinoilla katsotaan riittäväksi. Ja meidän pitäisi tietysti löytää strategioita, joilla pyritään huolehtimaan siitä, että on erilaisia vaiheita ketjussa, joissa voidaan hyödyntää näitä tätä jätettä, eli käyttää sitä vaikkapa bioenergian tuotannossa. Ja sitten saasteet. Mehän tiedämme, että pääasiassa kun me puhumme siis raskasmetalleista, se on ilmasta tulevaa, joka sitten liittyy siihen, onko tämä paikka sellainen, että se on lähellä katua vai ei, mutta tämän lisäksi, mikä luonnollisesti on jotakin, mikä voidaan välttää, näin ongelman siinä, että että kun tietoa ei ole, on tietty asenne, joka liittyy siihen, miten, miksi komposteja tai organista lainoitetta käytetään e, tavalla, joka ei täysin vastaa e, lainsäädäntöä. Tämä vaan lisätään maahan, mutta e, siis tätä käytetään vain puhtaana maana. Ja tähän liittyvät sitten erilaiset aineet, jotka tästä esimerkiksi on esimerkkejä perunaviljelyssä. Tietysti me haluamme tehdä jonkinlaista valtavirtaistamista, niin tämä on asia, joka on tehty toteutettavissa. Sitten kysymys, joka tuli Sloveniasta näistä koulujen puutarhoista ja tästä kollegojen kanssa, jotka tekevät tutkimusta Ljubljanassa, me havaitsimme suuren edun, että näillä aloitteilla – ihmiset ovat halukkaita osallistumaan kansalaisina. Eli siis kaikki näistä, joista meillä oli tietoa, koska me tiedämme miten paljon, miten usein todella ö, toimitaan, jos vaikkapa sää on hyvä, haluatko he kenties milloin mennä vaikkapa järven rannalle, jos tätä halukkuutta osallistua ja kerätä tietoa hyödynnetään, siitä voisi olla kovasti hyötyä ja Sloveniastahan meillä on hyviä esimerkkejä. Sitten meillä oli kysymys puheenjohtajalta. Niin, ensin oli sitten äh, näistä välineistä, joten nämä bonusmaksut, olen tästä yhtä mieltä, tämä on äh, olennainen kysymys. Me ajattelimme kuitenkin ensin bonuksia osuuskunnille, mikä on jotakin, äh, mistä on keskusteltu viljelijöiden osuuskuntia, mutta myös mahdollisuudesta antaa tiettyä lisää, jos on kysymys osuuskunnista, joissa on – viljelijöitä ja kuluttajia tai muita ketjun toimijoita. Ja me voisimme tätä päästä siihen, tämä asia, joka oli esillä, kun puhuimme vaikutuksista, joita, siis myönteisistä vaikutuksista, joita on sillä, miten saadaan aikaan julkisia hyödykkeitä, eli tätä kautta voidaan saada uuden tyyppisiä siirtymiä tällaiseen alueelliseen asetelmaan, ja silloin on kysymys tällaisesta säästämisestä ja ja käytöstä ja alueita, joissa luonnonsuojelualueita voidaan yhdistää tällaiseen urbaaniin maatalouteen. Ja lopuksi, niin, ja sitten vielä siitä, että totta kai se, että jokin oli tukikelpoista, liittyy siihen, että etenkin urbaanin maatalous usein tapahtuu julkisella maalla – Silloin neuvotellaan tietyt ehdot sille, mutta julkinen maa ei ole sellaista, joka voisi saada eh, tukea ensimmäisen ja toisen pilarin eh, kautta. Ja sitten teidän kysymyksenne, puheenjohtajat, olen yhtä mieltä. On todisteita siitä, että kaupungit, niissäkin on hyvää maata, jolla voidaan tuottaa vihanneksi. Olette aivan oikeassa, että tätä voi tapahtua ennen kaikkea reuna-alueilla, jossa jossa kuitenkin tilaa vähennetään, menetetään neljä kertaa enemmän kuin varsinaisesti urbaanialueilla. Siellä tämä vaikuttaa hedelmällisimpiin maihin. Tämän vihreän muurin nimi, millaisakin ajatus sille teknisesti, se on luontoperusteinen ratkaisu. Ja tämä johtuu siitä, että monia strategioita, joilla pyritään samaan aikaan eh, tuottavaa tilaa eh, kaupungin tällaisille urbaaneille viheriöille. Tämä tietysti liittyy myöskin ilmastonmuutokseen ja tätä kautta voi vi- olla viilentävä vaikutus kaupungeista. Esimerkkinä osoittaa, että meillä kerran on kysymys, onko tämä jollakin kadulla ja se on tämä korkea pinta tai mitä siellä on, niin minä en sitten kuitenkaan söisi näitä tuotteita. Jalostaminen on tämän oikeassa mutta meillä on näitä myönteisiä mehiläisten hoitajien esimerkkejä. Kiitän mielenkiintoisista ja inspiroivista kysymyksistänne. Kiitoksia oikein paljon. Haluan kiittää kahta asiantuntijaamme. Keskustelu oli äärimmäisen mielenkiintoinen ja virkistävä. Ja oli hyvä, että meillä oli aikaa kuunnella kaikki kommentit, kysymykset ja vastaukset. Haluan todella kiittää politiikka yksikkö b kollegoita, jotka ovat tilanneet tämän tutkimuksen ja järjestäneet tämän tilaisuuden. Tutkimus on oikein hyvin toteutettu. Tänään voimme tämän hyvin tehokkaan päivämme päättää tässä vaiheessa. Haluan kiittää kaikkia, jotka olivat paikalla loppuun saakka. Haluan toivottaa teille mukavaa illanjatkoa. Ja huomenna itse osallistun konferenssiin. Olen siellä puhujana, joten kollega De Castro johtaa puhetta huomisessa kokouksessa. Kiitoksia kaikille, kiitoksia myös tulkeille, kiittää puheenjohtaja mukavaa illanjatkoa.